Tannokin mietintö. Ensimmäisenä kollega Tanok, onko teillä vielä sanottavana jotain puolustukseksenne? Yes. Kiitos puheenjohtaja. Eilen illalla jo puhuin, en halua toistaa samoja kohtia, mutta viime päivien aikana pääongelma kompromissitarkistuksessa, josta olemme neuvotelleet, oli kompromissiehdotus 13 aiheena on se, että pannaan Somalimaan pyyntö tai tavoitteet itsenäisyyteen merkille. Tässä on selkeät jakolinjat ja menettelysäännöistäkin on kiistelty. EPP ei ole tyytyväinen siihen, että tämä on mukana kompromississa 13. Nyt kun olen keskustellut valiokunnan pääsihteerin kanssa, niin me äänestämme tar- kompromissitarkistuksesta ja sitten on erillinen äänestys, niin kuin ymmärsin. Haluan tälle vielä vahvistuksen. On Donjonin tarkistus, jolla poistettaisiin viittaus Somalimaahan. Tämä on minusta onnetonta. Pitäisi huomioida tällainen suuri ulkopoliittinen haaste, joka liittyy Somalimaahan ja sen pyrkimyksiin. Jos tätä ei nyt lainkaan mainittaisi, niin kyllä se olisi huono. Pyytäisin EPPtä harkitsemaan uudelleen tätä kantaa. Kommentoin asiaa eilen, enkä lähde niitä toistamaan, niitä kommentteja. Mutta tämä sanamuoto on kyllä hyvin neutraali. Lontoon konferenssi oli tärkeä konferenssi, jossa käsiteltiin Somaliaa aiemmin tänä vuonna eksplisiittisesti mainitsi Somalimaan ja totesi, että tämä on ratkaistava Mogadishun kanssa tämä kysymys. Ja maailmanjohtajat hyväksyivät tämän kannanoton. EPPn kanta minusta on kohtuuton tässä tapauksessa. Herzlichen no. Dank. Sydämestä kiitokset. Äänestetään. Kompromissi yksi. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 75. Jos EPP ja sosialistit nyt osallistuisivat äänestykseen, nyt äänestys päättyy. ja kuusi kättä nousi tässä. No, seuraavana 76 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 77 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 78 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 79 kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 80 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 103 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. kompromi 105 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan tyhjää. Sitten Onko tämä uusi kompromissi, siis kompromissi 6a. Vastaan tyhjää hyväksytty. 116. Ei sittenkään. Satayhdeksäntoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin toinen osa, 123, toinen osa puolesta. Puolesta siis. Vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7. Ja siinä on suullinen tarkistus mukana äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 129 kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta. Tarkistetaanko? 129 toinen osa.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 30.80. Hyväksytty. Ja varapuheenjohtajat saavat luvan erehtyä vain kahdesti. No, seuraavana 130. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 131 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja voisikohan sosialistiryhmäkin välillä äänestää? Se olisi avuksi. Koko ryhmä jättää äänestämättä tällä hetkellä. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 136 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 137 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana 174. On kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 17 puolesta 31 vastaan hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta. 176. Ah, tuo onkin kompromissi 9. No sitten 179. 179. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Quindi 179. Äänestys päättyy. 31 puolesta 15 vastaan, yksi tyhjä hyväksytty. 182 puolesta. Vastaan. tyhjä. Angenommen. Hyväksytty. 183 puolesta. Vastaan. tyhjä. Hyväksytty. 184 puolesta. Vastaan. tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana 187 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Satakahdeksankymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31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 37. ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 42 puolesta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 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyväksyttiinkö 39? Kyllä, joten 58 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. Voimmeko 63-71 äänestyttää yhdessä? 63-71 äänet puolesta vastaan. Kuusikymmentä kolme seitsemänkymmentä yksi poikkeuksena kuusikymmentä puolesta. Er Hän haluaa erikseen äänestää numeron 69. 69 asti. Siis 69 asti puolesta. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty.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 vastaan tyhjää hyväksytty, deve 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, deve 5 puolesta vastaan vielä deve 5 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Der Antrag 28.18 hyväksytty. Sitten kone äänestys loppuäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42 puolesta 6 vastaan yksi tyhjä hyväksytty. Sydämelliset onnettelut, Charles. Wir kommen damit. Seuraavana Seuraavana lausunto. Euroopan unionin tuki Kyproksen turkkilaiselle yhteisölle on aiheena valmistelija edustaja Jannaku Marietta. Onko vielä sanottavaa? Ei. Joten kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan. Vacht. Siis kahdeksanko? So, Äänestys päättyy. Kyllä. Sitten ykkönen puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kolme puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Koneäänestys, loppuäänestys. Äänestys alkaa. On nun auch geschlossen. Päättyy. Hyväksytty. Sydämelliset onnittelut, Marietta. Seuraavana Montenegroa koskeva edistyskertomus. jälleen kollega Tanok saa puheenvuoron. Pyytäisin kollegoita rauhoittumaan. Mr. David, I understand you, but <laughs> So, Charles, du hast das Charles, sinulla on puheenvuoro. Herra Tanök, teillä on puheenvuoro. Hmm? Mr. Tanök. Herra Tanök, haluaisitteko aloittaa? Please quiet. Pyytäisin hiljaisuutta. Could you share for a moment? We'll talk about this later. It's very serious me if I get trouble in London, you know. Right, Mr. Chairman. Montenegro. Puheenjohtaja Montenegro. Monto, Montenegro on ollut 2010 vuodesta ehdokas maa ja nyt se neuvottelee sitten pääsystä EU-hun. Tämä on aika lailla suoraviivainen Balkanin maa tiellään kohti EUn liittymistä ja tämä on selkeä tapaus. Pieni on kaunista. Joskus pienuus on myös ongelma, kun ajatellaan, että jos yhteiskunta on myöskin samantapainen, Usein esimerkiksi perheyhteydet ja koulutus voi pienessä maassa olla ongelmallinen. Nyt kuitenkin kaikki poliittiset puolueet Montenegrossa ovat integraation tiellä. Mietintö jakautuu viiteen osaan. Ensimmäinen käsittelee yleisiä huomioita. Pidetään vapaita vaaleja hyvänä. Nyt kun on annettu neuvotteluoikeus, niin keskitytään neuvottelu lukuihin 23 ja 24. Totta kai nämä ovat haastavia Montenegrolle, mutta esimerkiksi Ruotsi, joka on uhannut käyttää veto-oikeutta neuvottelijan aloittamisessa, on nostanut tämän esille. Montenegro on vakavissaan omissa kommenteissaan liittyen järjestäytyneen rikollisuuteen ja korruption kitkentään, mutta tämähän on yleinen ongelma monissakin Balkanin maissa. Toinen luku, on sitten hieman yksityiskohtaisempi. Vaaditaan itsenäistä oikeuslaitosta, kansalaisyhteiskuntaa, päätöksentekoa, mediakulttuuria pitäisi parantaa, kun otetaan huomioon, että aiemmin on ollut tutkiviin journalisteihin kohdistuneita hyökkäyksiä. Montenegrossa on ongelmia myös vähemmistöjen kohtelun suhteen kun ajatellaan etnisiä vähemmistöjä ja sukupuolivähemmistöjä. Viime viikolla Strasbourgissa tapasin nimenomaan sukupuolivähemmistöjen edustajan, joka väitti, että häntä vastaan syrjitään ja poliisi ei millään tavalla aio tutkia tapausta. Hän on avoimesti homoseksuaali maassa ja ainut sellainen. Optimismin syitäkin löytyy esimerkiksi VTOn jäsenyyden kautta. Toivottavasti dynamiikka tästä äh, etenee, mutta toki täytyy olla uudenlaista kehitystä esimerkiksi palvelu- ja teollisuussektoreilla. Myös työskentelyolosuhteisiin täytyy kiinnittää enemmän huomiota. Montenegron talous on pitkälti riippuvainen Euroopasta vaikkakaan se ei ole euroalueen maa, niin kuitenkin se käyttää de facto euroa. Ja tämä voi olla ongelmallista ottaen huomioon nykyiset euroalueen olemassaolokriisi. Turismi totta kai on tärkeä. Montenegro on osoittanut, että, että se haluaa jäsenyyttä esimerkiksi lainsäädännön uudistusten kautta. Se on tämän tuonut esille. Mietinnössä puututaan myös alueelliseen yhteistyöhön ja kahdenvälisiin kysymyksiin. Nämä ovat yleisesti myönteisiä seikkoja. Sillä on hyvät naapurisuhteet. Maa on tunnettu alueellinen toimija yhteistyössä. Sillä on toki rajakiestä Kroatian kanssa, jota nyt ratkaistaan ystävällismielisesti. Nyt ei lähdetä pyörää keksimään uudestaan, vaan otetaan huomioon AKI, olemassa oleva lainsäädäntö – ja sitten Montenegron kieli toki on sellainen kieli, jota sekä serbialaiset, kroatialaiset, bosnialaiset ymmärtävät. Eli siellä suhteet ovat hyvin läheisiä. Onko tämä sitten haitta vai etu? Tällaistakin kysymystä joudutaan, joudutaan pohtimaan sitten, kun tulkkaus tulee ajankohtaiseksi. Sitten on tiettyjä kahdenvälisiä sopimuksia naapurimaiden kanssa, jotka ovat nostaneet esille huolia serbi rikollisten pakenemisten osalta naapurimaihin. Lakia täytyy täytäntöönpana kaikissa olosuhteissa ja puolueettomasti, koska ei voida hyväksyä sitä, että Serbian rikolliset sitten pyrkivät pakenemaan Montenegroon. Pitää muistaa tässä yhteydessä, että Kroatia on ollut hyvänä esimerkkinä, niin että edes pääministeri ei ole korruptiosyytteiden yläpuolella – eikä lain yläpuolella. Sitten kansainvälinen rikostuomioistuin kysymys täytyy muistaa. Kaiken kaikkiaan Montenegro on hyvä tapaus. Hyviä uutisia sieltä kuuluu. Ja kun ajattelen kotimaatani ja asiantuntijoita Balkanin kysymyksissä, niin he ovat tuoneet esille sen, että neuvostossa Montenegron jäsenyyttä ei varmaankaan pian nähtäisi kenties tulevalla vuosikymmenellä pitkällä aikavälillä se tulee mukaan. Voi olla, että tämä on epärehellistä nyt Kroatian liittymisen takia näin saattaa käydä, mutta toki koko kysymys ja uusi perussopimus täytyy ottaa käsittelyyn varmasti vuonna 2016. Kuitenkin nyt neuvottelut siis aloitetaan ja tämä on hyvä uutinen ja mielelläni tuen sen ponnisteluja kohti EUn jäsenyyttä pysyvänä esittelijänä. Kiitos. Kuka. Thank you, Mr. Chairman. I would like to welcome Mr. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että ensin hyvin tervetulleena tätä mietintöä. Se on johdonmukainen ja siinä on kaikki tärkeimmät seikat Montenegron osalta mukana. Se luo erittäin hyvän pohjan keskusteluille valiokunnassa – Haluaisin vain lyhyesti mainita useat seikat, jotka pitkälti ovat mietinnössä mukana. Minusta mietinnössä keskitytään hyvin oikeuden alaan. Organisoitunut rikollisuus ja korruptiokysymykset ovat esillä, kuten julkishallinto ja kapasiteetin rakentaminen neuvotteluita varten. Keskittyminen näille aloille on ratkaisevan tärkeää jäsenyysneuvotteluissa. Haluaisin painottaa erityisesti sitä, että on tarvetta vahvistaa oikeuslaitosta ja taistella korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Se on todella ratkaisevan tärkeä seikka. Tässä odotamme selkeitä, konkreettisia tuloksia. Sama koskee tutkintaa ja syytteeseen asettamista keskeisissä korruptiotapauksissa – Jotta jäsenyysneuvotteluita voidaan käydä tehokkaasti, Montenegro varmasti tarvitsee hallinnollista ja toimielinkapasiteettia lisää. Se on sanomatta selvää. Samalla on hyvä, että mietinnössä mainitaan se, että halutaan luoda linkkiä vahvemmaksi politiikan teon ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Erityisesti kun puhutaan aiheista, jotka liittyvät jäsenyysneuvotteluihin. Käsittääkseni kansalaisyhteiskunnan edustajat olivat mukana työryhmissä ja näin osallistuvat siis suoraan jäsenyysneuvotteluihin. Tämä on mielestäni esimerkki, joka voitaisiin ottaa vakavasti huomioon myös muissa maissa. Lopulta haluaisin onnetella montenegrolaisia sitä, että vaalit järjestettiin hyvin tämän vuoden alkupuolella ja toivon menestystä uudelle hallitukselle, jolla on tuore vankka mandaatti ajaa Eurooppa-asioita. Meidän pitäisi kannustaa Montenegroa lisäkehitykseen ja kiitellä Montenegroa tähän mennessä tehdystä työstä. Kiitos. Puheenjohtajamme mikrofonia. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella edustaja Tanokia. Jälleen kerran hyvä teksti. Olen ollut varjoesittelijä Montenegron osalta – ja Charles Tannakin mietintöjen osalta katto vuosien ja aina mietinnöt ovat olleet hyviä ja hienossa tasapainossa, niin myös tällä kertaa. Minä pidän siitä, että mietinnössä otetaan esiin edistysaskeleita Montenegrossa, että onnitellaan Montenegroa vapaista demokraattisista vaaleista ja että myös huomioidaan – sen, että parlamentin valvontatehtävä toimii nyt paremmin ja että pidämme tervetulleena edistystä, jota on tapahtunut juuri tiedotusvälineiden vapauden osalta. Mehän juuri kritisoimme tätä seikkaa edellisessä Montenegron kertomuksessa, mutta tässä mietinnössä myöskin puhutaan siitä, että kansalaisyhteiskunta on vahvistettava ja että edelleen esiintyy valitettavan paljon korruptiota, että joihinkin toimiin on edelleen lähdettävä tällä alalla – lisätoimiin on ryhdyttävä, jotta voidaan vastustaa syrjintää ja voidaan huolehtia siitä, että tasavertaisista mahdollisuuksista pidetään kiinni. Tällä hetkellä minulla ei ole paljonkaan lisättävää. En tiedä, esitänkö vielä tarkistuksia, koska olen hyvin tyytyväinen siihen, että tämä teksti on niin hyvässä tasapainossa, mutta varmasti saadaan yksityiskohtaisempia tarkistuksia muilta poliittisilta ryhmiltä ja mielelläni keskustelen näistä aiheista Charlesin kanssa yhdessä. Kiitos. Frau Lunacek. Edustaja Lunacek. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollega Tanakia tästä mietinnöstä. Siinä annetaan tarkka ja tiivis käsitys tilanteesta Montenegrossa. Olen iloinen siitä, että parlamentissa on laaja enemmistö, joka tukee edistystä Montenegron laajemmin, eh, liittymisprosessin suhteen. Meillähän on huomenna ja sen jälkeisenä päivänä parlamentaarikkojen kanssa yhteistyökokous. Siitäkin saamme lisäpanoksia, jotka voidaan sitten huomioida mietinnössä Tanokin kanssa, niin että laadimme yhdessä tarkistuksia tai joka tapauksessa vielä työstämme mietintöä yhdessä. Haluaisin kommentoida muutamaa kohtaa tarkemmin. Yksi seikka, joka olisi hyvä mainita, on se, että Montenegro perustuslaissaan viittaa itseensä ekologisena maana. Käytännössä näin ei tapahdu kaikissa tapauksissa, esimerkiksi kun ajatellaan suuria matkailuhankkeita tai energiantuotantohankkeita. Siellä pitäisi edistyä pidemmälle. Tämä joka tapauksessa on kirjattu perustuslakiin Montenegrossa. Tämä voisi kenties auttaa niitä, jotka haluavat pyrkiä ekologisempaan suuntaan. Niin kuin me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että komissio aloittaa nämä neuvotteluluvut 23 ja 4, jotka ovat keskeisiä tällaisessa maassa, jossa on vielä paljon tehtävä oikeuslaitoksen ja korruption kanssa. Korruptio on myös hallituksessa ja sen ympäristössä hyvin laajalle levinnyt. Siihen on puututtava, se on hyvin tärkeää prosessissa. Olen tyytyväinen, että Chanok on jo ottanut huomioon yhteistyön tärkeyden kansalaisyhteiskunnan kanssa. Järjestettiin kuuleminen viime viikolla, oliko se viime viikolla, pari viikkoa sitten, jotta saataisiin avoimuutta laajentumisprosessiin. Kuulimme hyviä esimerkkejä, esimerkiksi Kroatiasta sen suhteen, mitä voitaisiin jatkossa tehdä paremmin. Eli kuulemisten, kuulemisen tuloksiakin voitaisiin huomioida tässä prosessissa ja mainita konkreettisia esimerkkejä jatkon varalle. Entäpä sitten parlamentin valvontarooli? Olin myönteisesti, en nyt sentään yllättynyt, mutta joka tapauksessa panin merkille viime viikolla äh, hyvänä asiana sen, että kun tapasimme AKT-valmisteluissa Montenegron edustajia, kolmen tärkeän valiokunnan puheenjohtajat, en nyt muista mitkä nämä olivat nämä valiokunnat, mutta joka tapauksessa on huomioitu myös oppositioedustajat ja tämä voi antaa myös parlamentille hyvin myönteisiä näkymiä. Sitten sukupuolivähemmistöjen tilanne. Te tapasitte viime viikolla edustajan. Tämäkin on tärkeä seikka. Haluaisin mietinnössä myös viittauksen siihen, että vaikkakin maassa on vielä paljon homofobiaa, niin kuitenkin hallitus on ryhtynyt työhön, on ryhtynyt työstämään toimintaohjelmaa. Ja se on ollut alueen ensimmäinen hallitus, joka tällaista syrjimisen vastaista konferenssia ryhtyy järjestelemään vuoden loppupuolelle. Vaikkakin olen samaa mieltä niistä ongelmista, joita maassa vielä on, niin minusta meidän pitäisi tukea hallitusta ja sukupuolivähemmistöyhteisöä, ihmisoikeusyhteisöä heidän tekemässään työssä. Mietintö on oikein hyvä ja voimme toki sitä tukea. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin olla samaa mieltä. Olen samaa mieltä myönteisesti puhuneiden kanssa. Ja haluaisin myöskin kiitellä tästä tänäkin mietinnöstä. Se on lyhyt ja ytimekäs. Ja yksi Montenegron tilanteen piirteistä, joka on hyvin myönteinen, on se, että on päästy laajan kansainväliseen konsen, kansalliseen konsensukseen prioriteettina. Se on kaikkien poliittisten puolueiden prioriteetti. Ja toinen piirre on se, että kansalaisyhteiskunta on hyvin menestyksekkäästi otettu mukaan neuvotteluiden valmisteluihin. Ja vielä yksi seikka. Tuntuu siltä, että Montenegro menestyksekkäästi voi avata ja sulkea jotkut luvuista, kun konkreettisiin neuvotteluihin päästään. Haluaisin myös painottaa sitä, että korruptiokysymys, joka totta kai on yleinen täällä Euroopan alueella, mutta myöskin muualla. Korruptioongelma on merkittävästi pienentynyt. Yhteiskunnassa kannetaan huolta korruptioongelmista. Ja melko paljon konkreettisia toimia on toteutettu korruption vastaisessa taistelussa. Joitain kysymyksiä on avoinna naapurimaiden kanssa. Eivät valtavan painavia kysymyksiä. Niitä käsitellään, hoidetaankin osittain jo, mutta haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että avoinna olemat kysymykset, erityisesti rajakysymykset kahdenvälisissä ky- kysymyksissä, ovat vakavia kysymyksiä, joista pitäisi huolehtia lähitulevaisuudessa. Muuten syntyy ongelmia. Haluaisin myös sanoa, että totta kai Tosiasia on se, että Montenegro edistyy, lähestyy Eurooppaa omien aikaansaannostensa pohjalta, mutta tietenkin maan edistyminen ja lopputulos riippuu myös muiden maiden edistymisestä tällä alueella, joten koordinointiyhteydet kaikkien näiden maiden kesken ja hallitusten kesken ovat tärkeitä. Kiitos oikein paljon. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ενδιαφέρουσα η έκθεση. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Tänäkin mietintö on todella mielenkiintoinen. Minusta tuntuu, että hän on hyvin objektiivisesti ja varovaisesti esitellyt nämä asiat. Mutta yksi seikka mielestäni kannattaisi ottaa esiin, joka ei välttämättä ole asia, joka pitää ottaa tänne mietintöön. Ehkä se on osittain siellä mukana, mutta tämä on tärkeä asia, että saisimme selkeän kuvan tästä pienestä Balkanin maasta ja tämä liittyy tietenkin niihin ponnisteluihin, jotka ovat vielä tarpeen. Ensinnäkin korruptiokysymys. Korruptio juuri korkealla tasolla. Minulla on sellainen käsitys, hyvät kollegat, että Kyse ei ole klassisesta Balkanin korruptiosta, salakuljetuksesta tai muista ongelmista, vaan kyse on nyt maasta, jossa luonnon resurssit on vapautettu suuren pääoman voimin. Ja nyt jos sanomme, että tässäkin on korruptiotapauksia, niin silloin kyllä tulee vakavana kysymyksenä esiin. Se onko niin, että nämä yritykset, jotka esimerkiksi käyttävät luonnonalueita matkailun, matkailua varten ja näin saavat selkeää voittoa. Ovatko nämä yritykset nyt mukana selkeässä sosiaalipoliittisessa hankkeessa – No, tämä on kysymys, joka ei olisi ainoastaan vihreiden esitettävä, vaan minusta tuntuu, että pyrkimykset tehdä maasta todella turistiparatiisi ovat sellaisia, että niihin liittyy selkeä tahto tehdä suurta voittoa. Ja tämä tietenkin voi haitata ympäristön tilaa alueella. Toinen kysymys, joka ei mietinnössä tule esiin, on työttömyyskysymys. Tilastotietojen mukaan työttömyys on selkeästi lisääntynyt viime vuosina ja se on nyt noin 13 prosentissa. Se on melko merkittävä prosenttiluku. Totta kai mekin koemme, että tilanne EUn jäsenvaltioissakin on niin, että joudumme kärsimään korkeammista työttömyysluvuista, mutta työttömyys on siis korkealla tasolla ja kysyisin, mihin toimiin ryhdytään – jotta voitaisiin taistella työttömyyttä vastaan. Erityisesti ajattelen tässä nuorisotyöttömyyttä. Sehän on korkealla tasolla myös EUn jäsenvaltioissa sinänsä. Kolmantena huomiona pitäisin hyvänä ja teen tarkistuksia tämän suuntaisesti, jos otettaisiin esiin myös sellaiset ongelmat, jotka liittyvät sosiaalisiin oikeuksiin. Ajattelen tässä erityisesti koulutusta ja ammattikoulutusta. Tietenkin voidaan todeta, että tässä on ongelmia erityisesti köyhempien perheiden lasten koulutuksessa. Tämä ajatus oli Albanian mietinnössä mukana, joten ehkä se kuuluisi tähänkin mukaan. Minä uskon kyllä, että nämä tiedot vastaavat todellista tilannetta, joten ehkä tätä asiaa kannattaisi vielä painottaa, koska jäsenyysmenettelyhän tarkoittaa myös sitä, että pyritään vahvistamaan näitä maita. Kaikilla aloilla me teemme tarkistuksia tässä yhteydessä. Kiitos. Sì, abbiamo terminato la lista degli shadow con il collega Huntis. Od... Nyt varjo esittelijät ovat käyttäneet puheenvuoron. Meillä on vielä muutama puheenvuoro, komission puheenvuoro. Pyydän teitä puhumaan lyhyesti, koska meillä on vielä kaksi kysymystä, Kiina ja Irak käsiteltävänä. Eli vain minuutti puheaikaa. Petelle. Obviamente ne oglašam se iz vljudnosti zaradi skupne preteklosti, ampak iz želje po skupni... Minä en käytä puheenvuoroa sen takia, että meillä on yhteistä historiaa, vaan haluaisin, että meillä olisi myös yhteistä tulevaisuutta kotimaan ja Montenegron välillä. Edistystä on tapahtunut useilla aloilla, mutta kyllä vielä vaaditaan lisää työtä esimerkiksi oikeuslaitoksen ja oikeusvaltioperiaatteiden tiimoilta, niin että saataisiin vähemmän kor- korruptiota ja parempaa kapasiteettia. Kiitos. Bravissimo. Hienoa. Kollega Kacin. Presidente. Črna ja je država. Montenegro on pienin alueen maista. Se oli myös Jugoslavian aikoina pienin tasavalloista. Tällä hetkellä se toimii kuitenkin melko moisena pioneerina Länsi-Balkanin alueella. On hyvin tärkeää, että meillä on Kroatian kannoilla toinenkin kunnianhimoinen maa, joka pyrkii johtoasemaan alueellaan. Maa on jo avannut kaksi neuvottelulukua ja vuoden loppuun mennessä avataan myös 25 luku, tiede- ja tutkimusluku. vakauttavana voimana tämän maan rooli alueella on hyvin tärkeä. Maa haluaa liittyä myös NATOon ja se varmasti vakauttaa koko aluetta. Kuitenkin Montenegron presidentti isännöi Serbian presidenttiä ja Kosovon presidenttiä Nikolicia ja Rajolaa. Vuoropuhelua tällaisella korkealla tasolla ei ole aikaisemmin käyty. Montenegrohan erosi Serbiasta vasta jokin aika sitten ja heillä kuitenkin on näin tärkeä rooli. Siitä täytyy kyllä onnetella. Haluan kiittää myös esittelijää. Tämä mietintö on hyvin korkealaatuinen ja toivon, että myöhemmin viikolla esittelijä voi osallistua montenegro valtuuskunnan kokoukseen. Mr. Lange. Edustaja Lange, olkaa hyvä. Yes, uh, thank you very much, Chairman, for inviting me to... Kiitos puheenjohtaja, että saan kommentoida tätä mietintöä Voin varmasti sanoa, että hyvin pitkälti tämä mietintö noudattelee komission edistyskertomuksen linjaa. Sehän on juuri julkaistu lokakuussa. Lisäksi se vahvistaa selkeästi sen viestin, joka komissiollakin on, erityisesti, että Montenegron hallituksen pitää edelleen keskittyä EU-jäsenyyskysymyksiin ja ajettava puolueiden välistä konsensusta niiden kysymysten osalta, jotka ovat EU-integraation osalta elintärkeitä. Tärkeää myös juuri järjestettyjen vaalien jälkeen ja odotamme, että uusi hallitus on paikallaan joulukuun alussa. Yksi tärkeä tehtävä on perustuslaillisten määräysten hyväksyminen, jotta oikeuslaitos voidaan uudistaa. Tämä ilmeisesti mainittiinkin tekstissänne ja kaiken kaikkiaan neuvottelutyöryhmissä kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat hyvin edustettuina näissä ryhmissä ja näin tuetaan tällaista mukaan ottavaa lähestymistapaa neuvotteluissa. Lisäksi tämä auttaa Montenegroa, jolla on rajallista hallintokapasiteettia. Näin se voi hyötyä asiantuntemuksesta ja lopuksi kahdenvälisistä kysymyksistä. Tässä on paljon kannustusta siihen, että ratkotaan ongelmia naapurimaiden kanssa. Meidän puoleltamme tämä on politiikkaa, jota todella on jatkettava, että nyt ripeästi ajetaan näiden kysymyksiä. Mielellään ne pitäisi ratkaista ennen jäsenyyttä. Haluaisin kertoa vähän edistymisestä kaiken kaikkiaan laajentumisneuvotteluissa. Screening-harjoitus on nyt hyvin käynnissä ja suunnittelemme, että se saadaan päätökseen vuonna 2013 kesäkuussa. Toisaalta meillä on jo raportteja edistyksestä, erityisesti luvuista 23-24, ja voidaan sanoa, että neuvoston työryhmissä edistytään mukavasti. Ja toivomme, että montenegrolaiset voivat valmistella toimintasuunnitelmia, että niistä voitaisiin keskustella ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla – Lisäksi yritämme edistyä erityisesti tutkimusluvun osalta luvun 25. Tämä on menossa neuvostelun keskustel- neuvoston keskusteluihin melko pian. Ja jos tämän luvun osalta saadaan vuoden loppuun mennessä riittävästi edistystä, niin on suunniteltu hallitusten välistä kokousta 18. päivä joulukuuta, jotta voidaan ottaa huomioon Montenegron tekemä edistys tällä saralla. Kiitos. Eh, Kiitos. Ennen kuin kollega Tanok saa loppukommenttia varten puheenvuoron, niin muistuttaisin, että tarkistusten määräaika on Edustaja Tsanok, haluatteko vielä puheenvuoron? Aivan lyhyesti. Kiitos kollegoille mukavista kommenteista. Haluan kiittää myös sihteeristöä, jotka ovat olleet mukana Metinon laadinnassa. Montenegro toki on pieni maa, mutta se on hyvällä tiellä. Otan huomioon Lunacekin kommentit ekologisesta tilanteesta, mutta totta kai tämä on poliittisesti aina hyvin vaikeaa. Toisaalta on taloudellisia tavoitteita ja toisaalta ympäristöhuolia, jotka on tasapainotettava. Tämä on, on vaikea päätös, joka on tehtävä hallituksen tasolla. No sitten Vaikelin kommentit rajakiistoista. Haluan kuulla, mitä komissiolla on sanottava kenties toisessa yhteydessä. Toivottavasti Kroatia liittyy EU-hun, mutta toivottavasti ei tule tämä rajakista mukaan, vaan se voidaan ratkaista jo sitä ennen. No sitten Kreikan kollegan kommentit. Meillä on kasvustrategia, joka on äärimmäisen tärkeä tässä maassa. Ja totta kai koulutus on tärkeässä roolissa. Sitten oikeuslaitoksen itsenäisyys on keskeinen kysymys. Niin kuin selitin, pienissä maissa monesti on niin, että kaikki tuntevat kaikki. Ja voi olla, että tuomareihin törmää myös kadu, katuvilinässä ja tällaisessa Montenegron tapaisessa maassa tämä voi olla myös ongelmallista, mutta toki siellä tehdään kovasti työtä ja tuomareita oikeuslaitosta koulutetaan kovasti. No sitten kommentti Montenegron parlamentaarikkojen tapaamisesta. Pyrin tulemaan sitten parlamentaarikkojen kanssa kahville vaikkapa torstaina, jotta voimme keskustella. Haluan kiittää kiittää myös Kukania vahvasta tuesta. Tämä Montenegrosta. Thank you, Mr. Tanak. So we can... Kiitos edustaja Tanak. Voimme mennä seuraavaan aiheeseen. EU ja Kiinan suhteet. Esittelijänä Bastian Belder. Hän on paikalla. Muistutan, että AFETin mietintö ei käsittele toisen valiokunnan käsittelemiä kysymyksiä, kauppatasapainoa. Meillähän on 23. toukokuuta hyväksytty mietintö parlamentista. Tästä syystä Inta päätti, että se ei anna lausuntoa tähän mietintöön. Joka tapauksessa tietyt jäsenet ovat tehneet kauppaan liittyviä tarkistuksia – kun otetaan huomioon se, että tästä mietinnöstä on suljettu pois kauppanäkökulmat, ja tämä vahvistettiin myös puheenjohtajakokouksessa, niin tällaisia tarkistuksia ei voida ottaa äänestykseen AFETissa. Ne katsotaan sellaisiksi, joita ei voida käsitellä. Suurin osa jäsenistä, joita tämä koskee, ovat jo tunnustaneet kysymyksen ja ovat vetäneet pois kyseiset tarkistukset. Nyt käydään toista näkemysten vaihtoa tästä aiheesta. Muistutan, että määräaika tarkistuksille oli 9. lokakuuta keskipäivällä. 333 tarkistusta jätetty määräaikaan mennessä ja esittelijä on tehnyt 21 kompromissiehdotusta. Nyt esittelijä Bastian Belder saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja Kiitos oikein paljon, herra puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, aivan ensin haluaisin kiittää teitä tehdystä tarkistuksista. Niitä on 333. Olen iloinen siitä, että teitä kiinnostaa tämä tärkeä mietintöni aihe, Kiinan ja EUn väliset suhteet. Neuvotteluissa varjoesittelijöiden kanssa olen nyt valmistellut 21 kompromissitarkistusta. Kompromissitarkistukset liittyvät seuraaviin kohtiin. Sanon ne lyhyesti. Kohta A, G, H, I, L, N ja O. Ja sitten kohdat 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15 ja 18. Puheenjohtaja, haluaisin mainita muutaman seikan tiedoksi. Eilen illalla olen reagoinut viestin, jonka sain kompromississa kymmenen liberaaliryhmä, alderyhmä siis, on tehnyt ehdotuksen, tarkistuksen joka liittyy ehdotukseen, jossa sanotaan ottaen huomioon CCP on laajasti hyväksytty. Kysyisin nyt varjoesittelijöiltä tätä kantaa. Minä olen saanut jo myönteisiä reaktioita sinänsä tähän ehdotukseen. Toinen seikka tiedoksi se liittyy erityissuhteisiin Kiinan ja Taivanin välillä. Siellä on toinen alaotsikko tämän tilanteen osalta. Minulla on tämä mukana siellä kompromissitarkistuksessa. Lisäksi historiallisesti hankala, mutta taloudellisesti ja poliittisesti merkittävä Kiinan ja Japanin välinen kysymys – jossa toivotaan, että päästään eroon näistä kiistoista, saarikiistoista Japanin ja Kiinan välillä. Varjoesittelijöiden kanssa tämä on otettu mukaan kompromissitarkistukseen 20. Ja sitten suullinen tarkistus. Toivon, että tämä on tullut varjoesittelijöille perille. Ja suullinen tarkistus liittyy strategiseen kumppanuuteen EUn ja Kiinan välillä – lyhyt, lyhyesti sanottava. Meidän pitää huolehtia siitä, että kun kiinalaiset voivat raportoida vapaasti Euroopassa, myös eurooppalaisten toimittajien pitää voida vapaasti raportoida Kiinassa. Kiinan suhteiden valtuuskunnan kanssa matkustimme alueella ja marraskuun alussa maanantai-päivänä kävimme – mielenkiintoisen keskustelun ulkomaisten toimittajien klubin kanssa ja he viittasivat siihen, että tilanne ilmapiiri on valitettavasti heikentynyt viime aikoina. Olympialaisten aikoihin vuonna 2008 Kiinan viranomaiset halusivat juuri helpottaa tehdä joustavammaksi ulkomaisten toimittajien työoloja. Viime vuonna ja tänä vuonna – toimittajat sanoivat, että heidän vapautensa raportoida, kertoa uutisia sieltä ovat huonontuneet, joten haluaisin tehdä suullisen tarkistuksen vielä tähän aiheeseen liittyen. Hyvät kollegat, toivon, että voitte hyväksyä suullisen tarkistuksen, joka tulee siihen kompromissiin mukaan, Haluaisin sanoa, että tehdyt tarkistukset, jotka ovat kokonaan ulkopuolella näiden kompromissien osalta, voidaan ottaa arvioitavaksi tulevassa äänestysluettelossa vielä. Mielelläni kuuntelen teidän kommenttianne. Kiitos. Uh, first on my list of speak- Ensimmäisenä puhelistalla edustaja Kasulides, varjoesittelijä EPPstä. Olkaa hyvä. Yes, thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. haluaisin aluksi onnitella edustaja Pelleriä siitä, että hän on valmistellut hyvin tasapainoisen mietinnön. Se tapa, jolla parlamentti haluaa ilmaista omia kantojaan suhteessa Kiinaan ja muuhun maailmaan, on hyvin esillä. Haluan kiittää häntä hänen tekemästään yhteistyötä, yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. Hän on ottanut huomioon suurimman osan varjoesittelijöiden esittämistä kommenteista. Hän on valmistellut 21 kompromissitarkistusta. Niistä me voimme sopia, olla samaa mieltä. Täytyy todeta, että Watsonin tekemä ehdotus tarkistuksessa 10 on sellainen, josta voimme olla samaa mieltä siitäkin. Ja toiseksi mielestäni me olemme olleet mahdollisimman oikeudenmukaisia ja myös tiukkoja ihmisoikeuskysymyksissä. Mielelläni kuuntelisin, mitä tämä suullinen tarkistus tuo lisää kysymykseen. Periaatteessa tässä ei ole mitään ristiriitaa, erimielisyyttä. No sitten kauppasuhteet. Tässäkin on oltu oikeudenmukaisia siinä mielessä, että on toistettu EU-Kiina-politiikka, mutta on myös mainittu se, että Kiinasta lähtevät ohjukset, jotka on suunnattu Taivaniin, eivät millään tavalla helpota tilannetta. Taivanilla on oikeus merkitykselliseen osallistumiseen kansainvälisillä foorumeilla – No sitten sarkiistat. Olemme huolehtineet siitä, että pidämme oikeanlaista etäisyyttä sen suhteen, eh, miten EU ja ulkoisanhallinto toimii. Emme valitse eh, sitä, kenen puolella olisimme, emme ole kenenkään puolella tässä kiistassa, mutta uudesta kappaleesta, jonka esittelijä nyt esittää, olen aika lailla varauksellinen. Taiwanin presidentti on esittänyt aloitteen käytännössäännöistä Etelä-Kiinan merelle. En tietenkään sisällöstä ole eri mieltä, vaan olen eri mieltä tai olen varauksellinen sen suhteen, toimimmeko toisin kuin mitä olemme aiemmin sanoneet, jos tällaiset menettelytavat hyväksymme? Voimmeko olla neutraaleja kaikkien osapuolten suhteen? Otan asian käsittelyn ryhmäkokouksessamme ja sitten torstaina voin kertoa vastauksen siitä, tuemmeko vai emmekö tätä kohtaa, jonka suhteen, suhteen olemme siis varauksellisia. Muutoin me olemme tehneet hyvää työtä, olemme saaneet hyviä tuloksia aikaiseksi – Mietintö on oikein hyvä, kun varjotkin ovat antaneet oman panoksensa ja vielä kerran haluan kiittää Pelderiä. Mrs. Koppa. Edustaja Koppa. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Tämän päivän keskustelu osoittaa jälleen kerran sen, miten monimutkainen tämä kysymys on ja osoittaa myös sen, että valiokunnassa on erilaisia mielipiteitä. Tämä nähdään myös siitä, että tarkistuksia on tehty lukuisia. On aivan selvää, ja se nähdään myös tutkimuksista EU-maissa, että Kiina on huolenaihe. Suhteet Kiinaan ovat hyvin monimuotoiset ja monimutkaiset, ja on tärkeää tämän mietinnön yhteydessäkin selkeästi ottaa esiin se, että – me haluamme puhua yhdellä äänellä. Me haluamme ylläpitää Kiinan suhteita, jotka hyvin selkeästi noudattavat perusperiaatteita ja myös vastavuoroisuuden periaatetta kauppasuhteiden osalta. Minusta tuntuu, että jotta voitaisiin lieventää kansalaisten huolta, pitää ottaa myös hankalat aiheet esiin. Taloustilanne on hyvin hankala tällä hetkellä ja silloin on hyvin selvää se, että meidän on tarpeen ennen kaikkea huolehtia eurooppalaisten yritysten eduista. Mitä sitten näihin peruskysymyksiin tulee? Mielestäni emme voi käydä politiikkaa kahdenlaisen eri periaatteen pohjalta, kun ihmisoikeudet ovat Euroopassa tärkeitä. Ilmaisunvapaus, vapaus, vapaa oikeus käyttää internettiä, uskonnonvapaus, kaikki nämä vapaudet luovat – pohjan, Euroopan unionin arvopohjan. Ja nämä kysymykset on otettava jatkuvasti neuvotteluissa esiin. Mitä kauppakysymyksiin tulee? Tekijäteollisoikeudet, tuotteiden väärennykset, polkumyynti tai tiettyjen kemiallisten aineiden käyttö. Nämä ovat sellaisia ongelmia, jotka haittaavat Euroopan teollisuutta ja tietenkin voivat haitata myös eurooppalaisten ympäristöä ja terveyttä. Kyse on siis vakavasti otettavasta kumppanuussuhteesta, jonka on tukeuduttava kansainvälisten standardien varaan, joita kunnioitetaan molemmilta puolin. Haluaisin pyytää tätä taustaa vasten, että esitetään näitä kompromissitarkistuksia. Edustaja Bytikoffa. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää edustaja Belderiä yhteistyöstä. Minun huomioni liittyvät nyt yhteen ainoan kompromissitarkistukseen. Hän itsekin otti tämän esiin. Kompromissi numero 10. Tässä kompromissiehdotuksessa minun on myönnettävä, että tässä otetaan sellainen kanta, jota minä pidän hyvin hankalana – Liikkeen aluksi puhutaan Kiinan kommunistipuolueesta ja sitä, että Euroopan parlamentti esittää, että kommunistipuolueella on yhä suurempi legitimiteetti hyväksyntä kansalaisten puolelta, vaikkakaan ei ole saatu legitimiyttä demokraattisten vaalien kautta. Kysyisin nyt Miten Euroopan parlamentti tämän niin tarkkaan tietää, jos tällainen demokraattinen vaikutusmahdollisuus on jäänyt pois ja miten me voimme pitää itseämme nyt sellaisessa asemassa vaikka, että ei legitimitoida vaalien jälkeen. Siis se, että, että kommunistipuoluetta ei ole äänestetty valtaan Kiinassa ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Euroopan parlamentti pidä sitä legitiiminä. Sitten puhutaan suuresta huolesta sille, että tämä hyväksyntä Euroopan, anteeksi Kiinan kansalaisten joukossa on uhattuna korruption avoimuuden puutteen takia ja niin kutsutun punaisen aristokratian kautta. Siis pitääkö meidän huolehtia siitä, että tuki lisääntyy Kiinan kommunistipuolueelle, en ole ihan varma, mutta nämä kolme perustetta sille, että hyväksyntää puuttuu. Nämä kysymykset hän nähdään miljoona kertaa päivässä internetissä. Nämä syyt eivät ole riittäviä, siellä on monia muita perusteita. Kysyisin nyt, onko todella niin, että meidän pitäisi tuntea, että meidän on pakko ylipäätään, jotta voitaisiin esittää varovaista kritiikkiä, joka täällä on, kun mainitaan korruptio, avoimuuden puute. Pitääkö kuitenkin ensin jotenkin hy- hyvitellä jotain, jotta voi sitten esittää vähän kritiikkiä. Siis tällainen tunnustus, jolla en oikein tiedä, onko sillä legitimiteettiä. Kiitos nyt edustaja Chanak. Todellakin lyhyt puheenvuoro. Meillähän on vielä yksi aihe ennen suurlähettilän saapumista. Um, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella edustaja Belderia hänen erinomaisesta mietinnöstään tärkeästä strategisesta aiheesta. Minä satun olemaan Euroopan parlamentti Taivan ystävyysryhmän puheenjohtaja. Totta kai olen hyvin kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu kauppasuhteissa Kiinan ja Taivalin välillä. Nyt on rauhansuunnitelmia Etelä-Kiinan merille. Totta kai Kiina on jättiläinen taloudellisesti. On tärkeää, että meillä on vuoropuhelua nousevan talousvallan kanssa. Mutta kun otetaan huomioon kommunistisen puolueen valta, niin sehän on lähestulkoon diktatuurisessa asemassa. Eli täytyy sitten maksaa koulutuksesta ja terveydenhuollosta britti kansalainen on murhattu ja on hyvin tärkeää ymmärtää, mitä tapahtuu taustalla esimerkiksi puoluekongressin aikana. Kiina kehittyy, mutta meneekö se sitten liberaaliin lopputulokseen, niin tämä nyt on suuri kysymysmerkki. Edelleenkin ihmisoikeusrikkomuksia on mahdottoman paljon, esimerkiksi pakkoabortteja, äh, sattumavaraisia teloituksia, Kaikin, kaikenlaisia ihmisoikeusrikkomuksia löytyy laidasta laitaan. Täytyy myös vannoa vala oikeuslaitoksessa kommunistiselle puolueelle. Eli kommunistinen puolue eikä mitään muuta. Mutta joka tapauksessa meidän on toimittavaa Kiinan rinnalla. Se on hyvin tärkeä kansainvälinen toimija. Kiina pullistelee lihaksiaan lähiympäristössä ja myös Etelä-Kiinan merellä erilaisten rajakistojen muodossa. Taiwan, Indonesia, Brunei, Japani, Etelä-Korea ja niin edelleen. Eli ongelmallistahan tämä on. Toinen suuri huoli on se, että Pohjois-Korean, Sudanin, Iranin diktatuureille tarjotaan tukea yhä enemmän – ja eri, esimerkiksi sanktioita ollaan sitten karittamassa. Yhä enemmän on kovan linjan edustajia Kiinassa viime kuukausina. Tämä on ollut hyvin huolestuttavaa kehitystä kansainvälisesti. Ja sitten näpit paloivat tietysti tässä Libya-äänestyksessä ja tämän ei haluta toistuvan. Kiina on suurin kauppakumppani Brasilian kanssa. Se uloittaa kauppatoimintaansa Afrikan lisäksi latinalaiseen Amerikkaan kaivosteollisuuden kautta ja niin edelleen. Meillä on kompromissitarkistuksia, joita olemme tukemassa ryhmänä. Kiitos. Tanok nyt Gomes. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kiitokset edustaja Belderille tästä mietinnöstä ja hyvin myönteisestä yhteistyöhenkisestä suhtautumisesta muiden ryhmien kantoihin. Näin on saatu menestyksekkäästi kompromissitarkistuksia tehty. Haluaisin kuitenkin huomauttaa, että ryhmäni joutuu harkitsemaan myös, mitä vaikutuksia tällä uudella sanamuodolla Taivanin osalta on. Meidän pitää tähän tutustua. Kuitenkin olemme erityisen iloisia siitä, että keskeiset työmarkkinaoikeudet on hyväksytty sinne mukaan siinä muodossa, jota me ajoimme. Tämä on tärkeää EUn ja Kiinan välisissä suhteissa. EU ei voi sulkea silmiään siltä tavalta, jolla kiinalaiset yritykset ja monikansalliset yritykset, myös eurooppalaiset yritykset toimivat Kiinassa niin, että ei, ei kunnioiteta keskeisiä työoikeuksia tai ihmisoikeuksia, vankityöntekijät, lapsityövoiman käyttö ja niin edelleen. Henkilökohtaisesti jaan täysin edustaja Bytikhofferin kannan. Mielestäni parlamentin tehtävä ei ole pohtia sitä, miten hyväksyt hyväksytty Kiinan kommunistipuolue Kiinassa on. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta mitata tätä tai ehkä on pohtia sitä, mutta minun mielestäni olisi parempi jättää kokonaan tuo alkuosa kompromissitarkistuksesta pois. Otan tämän esiin myös ryhmässäni ja varjoesittelijän roolissa. Tietenkin voimme keskustella Velerin kanssa edelleen. Kiitos edustaja Gomez, edustaja Severin. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. En aio puhua yksityiskohdista, mutta yksi huomio kuitenkin. Ihan periaatteellinen huomio. Yleensä kun suunnittelemme politiikkaa kumppanin kanssa, esimerkiksi näin tärkeän Kiinan kaltaisen kumppanin kanssa, pitäisi lähteä ensin ymmärtämään meidän etumme tässä suhteessa – ja siitä, mikä intressi kumppaneilla on olla suhteessa meihin. Edustaja Belder on tehnyt työtä, mutta tämä on meidän perinteinen lähestymistapa. Me jätetään huomiota kumppanimme edut ja intressit ja opetetaan, mitä kumppanin pitäisi muuttaa omassa politiikassaan. Ja koska emme pääse konsensuksen omista eduistamme siitä, mitä me haluamme, painotamme ainoastaan ihmisoikeuksia. Uskoakseni ihmisoikeudet ovat äärimmäisen tärkeitä, niitä pitäisi painottaa aina. Kyse on meidän arvoistamme, joita meidän on edistettävä, mutta emme koskaan pysty edustamaan, edistämään arvojamme, jos emme huolehdi geopoliittisista tavoitteistamme myös. Jos geopoliittinen työ onnistuu, saamme riittävästi voimaa meidän puolellamme, jotta voimme edistää myös arvojamme. Joten ehkä Ehkä edustaja Belder voisi pohtia uusia kompromisseja tämän linjan suuntaisesti. Minä itsekin olen tehnyt joitain tarkistuksia, joiden kautta vähän hienosäätäisin näitä asioita. Ehkä jonkin tyyppiset tarkistukset tämän suuntaisesti vielä parantaisivat mietintöä lopputuloksena. Kiitos. Kiitos. Nyt esittelijä Pelder. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Eh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitokset kollegoille kiitoksen sanoista ja kehuista. Minäkin haluan omalta osaltani kiittää hyvin syyneestä yhteistyöstä. Gasolides Butikhofer muun muassa näen täällä. Edustaja Tanok ja muut kollegat totta kai. Yhteenvedonomaisesti käsittääkseni kompromissitarkistus 10, se alku kommunistipuolueen asema ja mitä tekemistä meillä sen kanssa on mielestäni melko paljon. Ja myös kompromissitarkistuksen kohta, joka liittyy Taivanin asemaan. Minua kiinnostaa kovasti, miten sisäiset keskustelut ryhmissä sujuvat. Jos voisitte kertoa minulle, miten keskustelut edistyvät, niin lähipäivinä voin vielä kriittisesti itsekin pohtia näitä kohtia kompromissitarkistuksessa 10 ja sitten Taivanin kysymystä. Haluan vakuuttaa, kuten edustaja Koppa sanoi, että tämä on todella äärimmäisen monimutkainen aihe ja mietintö. Minä mielelläni vastaisin, mutta edustaja Koppa esittää monia tarkistuksia, kuten aikaisempi puheenjohtaja jo sanoi, että ne eivät kuulu tähän mietintöön. Ja mitä sitten vapauksiin? Minusta tuntuu, että ne tulevat siellä useat kerrat esiin hänen toimiensa kautta ja yhdessä varjoesittelijöiden kanssa on tehty näin. Kollega Severin, olen nähnyt nämä tarkistukset, mutta nyt kun puhutaan yhdestä henkilöstä, ehkä pitäisi ajatella poliittista keskustelua siitä, miten poliittisesti otetaan kantaa. Mielenkiintoisia esityksiä, tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat sellaisia, joihin meidän pitää käyttää aikaa niiden pohtimiseen, mutta poliittinen työ on sellaista, että niitä kaikkea ei voida tähän mietintöön tällä kertaa ottaa. Oikein sydämelliset kiitokset puheenjohtaja, kiitos vielä kollegoille. Ja jos vielä on huomioita varmasti mitä tulee Taivanin keskusteluun ja kommunistipuolueen asemaan, nämä kysymykset ovat avoimen keskustelun kohteena edelleen. niin kuulen näistä aiheista lisää. Kiitos paljon. Thank you very much, Mr. Belder. Kiitos edustaja Belder tekemästäni työstä tässä hyvin tärkeässä aiheessa. Tämä kohta on nyt käsitelty. Siirrymme välittömästi seuraavaan aiheeseen, EUn ja Irakin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus. haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle. Edustaja Mauro, olkaa hyvä. Sì, grazie Presidente. E molto brevemente ricordo che la... Kiitos puheenjohtaja. Tässä meillä on kyseessä sopimusteksti ja tästä näkökulmasta voimme arvioida myös tarkistuksia. Minä suhtaudun aika lailla myönteisesti omissa arvioissani ja näin ollen tämä väline voisi johtaa siihen, että saamme lisää demokratiaa Irakin yhteiskuntaan ja näin voisimme objektiivisella tavalla auttaa ylittämään tiettyjä poliittisia ongelmia, joita edelleenkin tässä maassa on. Tämä voi olla myös tärkeä seikka, kun huomioimme, millä tavalla voimme maata auttaa. Meillä on 132 tarkistusta tehtynä. Tavoitteena on se, että ei suinkaan siistellä kritiikkiä Irakin hallitukselle. Ja Irakin tilannehan totta kai heijastuu näihin tarkistuksiin. Ihmisoikeusnäkemykset huomioidaan, poliittinen kriisi huomioidaan. Voi olla, että tätä kautta Irak voi päästä eteenpäin vaikeasta tilanteestaan, mutta kaikki riippuu tietysti tästä sopimustekstistä. Tämänpäiväisessä kokouksessa kello 14-15 keskustellaan tilanteesta ja meillähän on unionin ja Yhdysvaltojen valtuuskunta Washingtonissa lähiaikoina. Ja näin meillä on sitten mahdollisuus toimia myös kompromissitarkistusten kautta. Voimme huomioida tämän tilanteen. Uskoisin, että pääsemme työssä loppuun varsin helposti ja vähentää tätä kautta sitten tarkistusten määrää. Viime päivinä olen ottanut huomioon myös äänenpainot kansalaisyhteiskunnasta Irakissa. Se on nostanut esille halunsa toimia ja tulla kuulluksi. Päätöslauselmatekstissä voidaan myös luottaa siihen, että kollegat ovat hyvinkin kiinnostuneita siitä, mitä Irakissa tapahtuu. Haluaisin, että kuuntelemme kollegojen kommentteja ja monet tarkistukset todella ovat osuvia. Thank you very much. Kiitos, edustaja Mauro. Nyt varjoesittelijät poliittisista ryhmistä. Ensin SED, edustaja Koppa, olkaa hyvä. Eh, αγαπητοί Kiitos. Ensimmäisessä näkemysten vaihdossa kävi selville, että meillä on edustaja Mauron kanssa paljon yhteneviä näkemyksiä. Me olemme samaa mieltä siitä, että voimme todeta, että sopimus kumppanuudesta voidaan Irakin kanssa solmia. Meillä on mahdollisuus auttaa Irakia pääsemään normaaliuden, vakauden tielle. Ja väkivalta ja terrorismi, jotka ovat aiheuttamassa kärsimystä Irakissa, voivat päättyä vain kansainvälisen yhteisön tuella. Tämän sopimuksen muodossa haluamme korostaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia yksilötasolla. Tässä yhteydessä on erityisen tärkeää varmistaa, että sopimuksessa on lauseke, joka mahdollistaa sen, että tunnustetaan kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivalta. Jos Irakissa edistystä tällä alalla ei tapahdu, niin on aivan selvää, että yhteistyökenttä äh, siitä kärsii. Tarkistuksia on yli sata tähän Mauron mietintöön. Tietyt niistä liittyvät äh, sota-ajanjaksoon. Minä katson omalta osaltani, että pitäisi olla myönteinen ja suunnata, suunnata katseet tulevaisuuteen. Totta kai sota on tehnyt tuhoja, mutta joka tapauksessa täytyy tukea poliittista prosessia ja ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta voidaan demokratiaa vakauttaa ja myös poliittista järjestelmää vakauttaa. Me tuemme sellaisia tarkistuksia, jotka johtavat sovitteluun, kohesioon yhteiskunnassa järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen taisteluun, sellaisia tarkistuksia, joissa tuomitaan väkivalta, tuleepa se mistä tahansa ja mihin tahansa se suhta, suuntautuukaan, suhta, su, suuntautuukaan. Tuomitsemme ihmisoikeusrikkomukset ja totta kai naisten roolia täytyy vahvistaa ja kuolemantuomio poistaa. Irak on vaikutusvaltainen maa monessakin mielessä suhteissaan Euroopan unioniin, kun ajattelemme turvallisuusnäkökulmia, energiakysymyksiä ja niin edelleen. Eli tässä meillä on riittävästi syitä toimia, jotta Irakista voisi tulla vakaa kumppanimme tällä maailman kolkalla. Meillä on kompromissitarkistuksia ja sitten otamme kantaa tämän iltapäivän kokouksessa näihin. Koppa. No. Kiitos edustaja Koppa. Edustaja Tsanok, olkaa hyvä. En oikeastaan pyytänyt puheenvuoroa, mutta pari sanaa kuitenkin. Onnittelut Mario Mauro ensinnäkin hyvästä mietinnöstä. Tietenkin Irak on edelleen haasteellinen ympäristö. Voimme pitää tervetulleena eu edustuston päällikön Moskovan, joka käsittääkseni on yhdistyneen kuningaskunnan edustuston tiloissa siellä. Hyvä, jos voidaan parantaa suhteita. Minulla on pitkä historia siinä, että tuen Syyrian kristittyjä ja minua kiinnostaa edelleen ja minä kannan huolta edelleen heidän asemastaan. Heitä ei suojella riittävästi ja monet ovat paineet Syyrian ja joutuvat luultavasti hakemaan turvaa jostain muualta. Eli todella vainot edustusta vähemmistöstä on kyse ja enemmän on tehtävä Bagdadin ja hallituksen puolelta. Minua huolettaa kovasti Almalakin tuki, kun ajatellaan Ranin asema Arabiliigassa, ajatellaan Damaskuksen tapahtumia näiden iranilaisten Lennot. Niitä ei ole mainittu tässä mietinnössä – Ainakaan minä en huomannut. Vai onko se mainittu? No minä en huomannut. Nopeasti käyn tätä läpi nyt vain, mutta joka tapauksessa Irak, kuten sanoin, on haasteellinen ympäristö. Jälleenrakennukseen kehitykseen on annettava tukea, on tuettava federaalirakennetta ja pidettävä hyvänä rauhaa, jota kurdialue on voinut nauttia maan pohjoisosissa – hyvät suhteet minulla on ollut heihin Brysselissä ja Lontoossa, joten tämä on hyvin tärkeä asia. Muuten onnittelut, edustaja Mauro. Seuraamme edelleen Irakin tapahtumia suurella mielenkiinnolla, koska valtavasti työtä on tehtävä, jotta päästäisiin luomaan mallia vakaista demokraattisista oloista alueella. Kiitoksia, tämä oli teille yllättävä puheenvuoro nyt edustaja Komes, yksi minuutti. Haluaisin kiittää edustaja Mauroa hyvin tärkeästä tekstistä. Sopimus voi voimaannuttaa EU-delegaatiota toimissaan, mutta täytyy varmistaa, että on myös konstit paikan päällä ja on myös riippumattomuus esimerkiksi brittijoukoille, jotta ne voivat tehdä työtään. Olen pyrkinyt löytämään jonkinlaisen perspektiivin seikkojen suhteen, että niitä ei tulkita väärin Irakissa. Esimerkiksi kristityt yhteisöt ovat olleet kohteena iskuille, ja tämä olisi valtavaa menetys, jos Irak menettäisi eh, tällaisen moninaisuuden kristittyjen yhteisöjen katoamisen kautta. Minun mielestäni asia tulkittaisiin väärin, havaittaisiin väärin, jos näyttäisi siltä, että olemme huolissamme pelkästään kristittyjen kohtalosta tällaisessa maassa, joissa on muitakin yhteisöjä ja enemmistö shiat ja sunnit kärsivät myös. Hekin kärsivät terroristihyökkäyksistä. Olipa yksilö sitten muslimi tai kristitty, niin se on aivan epärelevanttia. Kyseessä on kristitty lähestymistapa asioihin. En ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat pyrkineet tavallaan käyttämään tekstiä, jotta saataisiin MKOn näkemys vallitsevaksi. Nyt ei ole kyse Iranista, vaan Irakista. Me emme saa oman yhteistyömme Iranin kanssa kääntyä Irakin vastaisen yhteistyön vastaiseksi. Ja totta kai parlamentissa on henkilöitä, jotka, jotka eivät suinkaan ole tällä kannalla. Lopuksi voisin yhtyä siihen, mitä kollega Koppa sanoi. Meidän pitäisi vaatia Irakilta ihmisoikeuksien kunnioittamista, mekanismeja, esimerkiksi isisen käyttöä. Koppa, as uh, we have still more three Kiitos oikein paljon. Kolme puheenvuoropyyntöä ja Yhdysvaltain lähettiläs odottaa, että pyydän todella kollegoita puhumaan minuutissa. Edustaja Maja. Sí, muchas gracias, presidente. Yo tuve oportunidad en el primer intercambio. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Ensimmäisessä keskustelussa selitin ryhmämme kantaa. Sitten lähdettiin Laittoman sotaan oli asia, johon lähdettiin ainoastaan öljyintressien takia. Kaikki perustui valheisiin. Mitään joukkotuhaaseita ei ollut. Se pystyttiin toteamaan ja miljoona ihmistä kuoli näiden laittomien toimien takia. Yhdysvaltalaiset sotilaat, EU-maiden sotilaat menettivät henkensä laittomissa sodissa. Kuten edustaja Ivaskova sanoi, tilanne tällä hetkellä on sellainen, että turvallisuudessa on puutteita. Sadat tuhannet pakolaiset joutuvat kärsimään. Kiittäisin edustaja Mauroa hänen mietinnöstään siitä, että on otettu vastaan osa tarkistuksista, mutta tässä ei mennä nyt riittävän pitkälle, koska meidän todella pitäisi käyttää tuota sopimusta hyväksemme, jotta voitaisiin pyytää anteeksi kaikkea sitä, mitä tehtiin. Näin ei olisi saanut koskaan käydä. Bergis for one minute, please. Edustaja Landsbergis minuutti. Landsbergis, yes. Ah, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on on keskittynyt kappaleeseen yhdeksän, jossa tässä ehdotetaan, Struan Stevenson ehti ehdottaa tukea sille, mutta ellemme me hyväksy minun alkuperäistä oikaisua, niin uusi versio kappaleesta yhdeksänsä kuuloisi seuraavalta. Parlamentti pitää hyvänä jatkuvaa Irakin äh, viranomaisten sitoutumista varmistaakseen kohtuulliset elin- ja kuulunnosuhteen, joka lisättäisi Ja al-Ashradin ja al-Urhian leirejä ja pyytää jäsenvaltio tekemään kaiken mahdollisen, jotta voitaisiin helpottaa uudelleen asutusta ja kotiin palaamista demokraattisiin Iraniin. Tätä tarvitaan. Ja Kafurianin asukkaat, kansukkaiden osalta niin, että Irakin, oleskelu Irakin alueella voidaan ratkaista lopullisesti. Tässäpä tämä uusi teksti. Uh, sitten kukaan yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Minä pidän hyvänä tätä herra Mauron sanamuotoa tässä mietinnössä. Minä olen tukenut useitakin tarkistuksia, jotka viittaavat ihmisoikeusrikkomuksiin ja loukkauksiin. Pidän hyvänä sitä, pitää vaikka sitä joitakin ihmisoikeusasioita on sisällytetty tähän raport mietintöön, mutta haluaisin myös painottaa äh, minun tukemassani mietin tarkistuksessa, että on monta muitakin äh, ihmisoikeusloukkausta ja rikkomusta. Minulla on myös erittäin huoli, huolestunut irakilaisten pakolaisten ongelmista Cambridgeista, olen seurannut tätä asiaa jo jonkin aikaa ja enkä ole täysin samaan mieltä tästä alkuperäisestä mielipiteestä kappaleessa. Tietojeni mukaan tilanne tuolla on paljon dramaattisempi ja se vaatii välitöntä huomiotamme ja meidän myötävaikuttamista ratkaisun löytämiseen seuraavissa vaaleissa. Tässä täytyy samalla kunnioittaa näiden kärsivien perusoikeuksia. Kiitos. Uh, Kiitos edustaja Kukan. Lyhyt yhteenveto. Edustaja Maura. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluan kiittää kollegoita näistä tekemistäni huomioista mitä otan, tulen ottamaan tämän huomioon jo iltapäivän kokouksessa varjoesittelijöiden kanssa. Ja ei nyt tässä mitään hylkäys, hylkäviä äänenpanoja minun suustani kuulu. Täällä mainittiin nämä ihmisoikeusongelmat. Sitä, siihen täytyy tietenkin puuttua. Ja, ja se pitää sisällyttää tähän pakettiin. Ja tämä myönteinen yleisilme tässä kumppanuusyhteistyöpaketista, se on sinänsä tervetullut. Ja tästä kriisistä täytyy päästä mahdollisimman nopeasti pois. Kiitoksia. Äänestys on ensi viikolla ja sitten voimme toivottaa tervetulleeksi suurlähettilään muutama sekunnin kuluttua. So I have the privilege now and I'm very glad. Minulla on suuri kunnia etuoikeus toivottaa tervetulleeksi suurlähettiläs Kemat tänne parlamentin ulkoasianvaliokuntaan, erityisesti nyt kun vaalikamppailukin on käyty loppuun USAssa. Ja kun USA Washingtonissa valittiin uudelleen presidentti voimme jälleen puhua toisella varmuuden pohjalla näistä suhteista, jotka ovat perinteisiä ja läheisen kumppanuuden suhteita EUn ja USA välillä olen hyvilläni niin voidessani antaa välittömästi puheenvuoron suurlähettiläs Kenadille ja aloitammekin teidän alustuspuheenvuoron, niin sitten tulee kysymyksiä ja kommentteja kollegoiltani ja joihin odotamme vastaustanne. Oli mukava nähdä teitä täällä. Thank you. Thank you very much for the invitation. Uh... Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon kutsusta. Nyt on oikein hyvä aika yhdessä aloittaa, kun olemme juuri kokeneet Obaman uudelleenvalinnan. Tämä on myös tärkeä viikko Washingtonissa. Puhemies Schultz tällä hetkellä tapaa Washingtonissa vara presidentti Bidenin ja muita johtohenkilöitämme – transatlanttinen lainsäätö, dialogi alkaa myös Washingtonissa perjantaina. Tämä on hienoa. Viikko on hyvin tärkeä meille. Kun muistamme muutama viikko sitten presidentti Obaman uudelleen valinnan, niin nyt on oikein hyvä hetki solmia uudelleen siteitä, korostaa kumppanuuttamme ja käydä lävitse niitä monia haasteita, joita meillä on yhteisesti edessämme. Miljoonat ihmiset ovat totta kai keskittyneet vaaleihin. Minä ensimmäistä kertaa koin äh, presidentinvaalit niin, että asun Yhdysvaltain ulkopuolella ja oli hämmästyttävä nähdä, kuinka kiinnostuneita ihmiset ovat, kuinka kiinnostuneita ihmiset ovat politiikasta. Miten sitten käynyt toisella kaudella, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, se on kovin mielenkiintoista nähdä. Presidentti Obama astui virkaansa ja tunnu, tunnusti maailman äh, riippuvuussuhteet, jotka ovat yhä tiiviimmät tällä vuosituhannella. Tämä ei ole valinta, vaan meidän on tehtävä yhteistyötä yhteisen ihmiskunnan ja turvallisuuden nimissä. Minusta nyt on aivan selvää, että presidentin ensimmäisellä kaudella viimeisen neljän vuoden aikana hän sitoutui maailmanlaajuisesti. Hän vahvisti kumppanuuttamme muiden maiden kanssa monenvälisissä organisaatioissa ja aivan erityisesti YK ja Euroopan unionissa. Toivon, että tunnustatte sen, että olemme tehneet kovasti työtä viimeisen neljän vuoden aikana, jotta voimme syventää sitoutumistamme kaikkien toimielinten kanssa eu ja erityisesti Euroopan parlamentin kanssa. Olemme olleet myös ilahtuneita siitä hyvin tuloksekkaasta yhteistyömetodista, jota olemme voineet uuden toimijan ulkosuudenhallinnon kanssa tehdä. Totta kai aina jää työsarkaa vielä, mutta kun nyt otamme huomioon ensimmäisen kauden saavutukset, niin voin todeta, että oma maani on voinut hyötyä kovasti siitä, että olemme olleet entistä sitoutuneempia Euroopan unionin asioissa. Tämä on kulmakivi meidän sitoutumisemme kannalta maailmanlaajuisesti. Yhdysvaltain hallinto jatkuvasti kääntyy eurooppalaisten kumppaniensa puoleen niin, että voimme syventää yhteistyötämme ja sitoutumistamme. Tämä on keskeinen kumppanuus meille. Presidentinvaalien yhteydessä Amerikan kanssa sai selkeän valinnan tehtäväkseen. He valitsivat päättäväisesti sen, että presidentti Obama pysyy valkoisessa talossa, täytänteen panee omaa näkemystään tulevaisuuden suhteen. Tässä visiossa on mukana myös se työ, jota me teemme teidän kanssanne yhteistyössä, kumppanuutemme. On ollut hämmästyttävää nähdä, että presidentti Obaman ensimmäisellä kaudella prioriteetit ulkopolitiikassa ovat lähentyneet hämmästyttävällä tavalla. Oletamme, että näin, ja tämä kehitys jatkuu myös toisella kaudella. Yhteistyömme ala on hyvin laaja ja syvä. Minulla on ilo olla keskeisessä tehtävässä tässä roolissa EUn ja Yhdysvaltain välillä. Joka päivä satoja kysymyksiä eri hallinnon tasoilla työstetään. Jos lyhyesti nyt teen tästä yhteenvedon, niin oikeastaan on neljä pääaluetta. Ensimmäinen on se, että tuemme ihmisten pyrkimyksiä uusissa demokratioissa. Me teemme työtä globaalien uhkien torjumiseksi, erityisesti terrorismin torjumiseksi. Kolmanneksi koordinoimme järjestelmiä haavoittuvien väestönosien suhteen ja neljänneksi tutkimme tapoja kehittää taloudellista ja säätelyyhteistyötämme. Lyhyesti käsittelisin työmme tärkeimmistä ulottuvuuksista näillä niillä alueilla. Me katsomme, että nousevissa demokratioissa ihmisten tukeminen on kenties tärkeintä työtä, jota me teemme yhdessä. Olemme kaikki havainneet, että demokraattiset toiveet Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä viime vuosien aikana ovat nousseet esille. Olemme tehneet yhteistyötä EUn kanssa, jotta voimme edistää vapautta rakastavien kansojen pyrkimyksiä Libyassa, Syyriassa, Egyptissä, Tunisiassa ja muualla. Tämä työ jatkuu. Viime viikolla Yhdysvallat pani tervetulona merkille tulitauon Gaasassa. Koko maailma katsoo huolestuneena tilannetta. Nyt on päästy suhteellisen vakauden, rauhan tilanteeseen tulitauon myötä. Vaaditaan diplomatiaa eri osapuolilta, mukaan luettuna Egypti, Israel, Palestiinan viranomaiset ja muut alueen toimijat, YK ja totta kai Euroopan kumppanimme, liittolaisemme. Niin kuin ulkoministeri Clinton totesi viime viikolla, tämä on kriittinen hetki lähi kannalta, alueen kannalta. Ihmiset ansaitsevat äh, väkivallatonta, rauhanomaista tulevaisuutta. Tuli on askel oikean suuntaan. Nyt on keskityttävä kestävään tulokseen niin, että saamme alueellisesti vakautta, turvallisuutta ja otamme huomioon palestiinalaisten ja israelilaisten legitiimit toiveet. Lähipäivinä Yhdysvallat tekee kumppaninsa kanssa yhteistyötä tämän prosessin vakauttamiseksi niin, että voimme tarjota turvallisuutta sekä kaasalaisille että israelilaisille. Meidän täytyy päästä kattavan rauhan suunnitelman kaikkien kannalta tällä alueella. Me tuemme sitä, että luodaan Palestiinan valtio osana kahden valtion ratkaisua suorien neuvottelujen tuloksena ilman minkälaisia ennakkoehtoja israelilaisten ja palestinalaisten välillä. Me vastustamme Palestiinan pyrkimyksiä YK jäsenyyden nostamiseksi uudelle tasolle. Sitten muut kysymykset Iranissa. Havaitsimme, että EU myönsi eh, kahdelle toisen ajattelijalle Saharovin palkinnon ja haluamme kiittää Euroopan unionia näistä toimista. Me jatkamme työtämme Afganistanissa kansainvälisten kumppaneittemme kanssa. Siirtymäkausi on nyt käynnissä poliittisesti ja taloudellisesti ja 2014 on merkittävä hetki siirtymäkaudessa. Yhdysvalloille, EUlle ja muille kumppaneille on hyvin tärkeää, että jatketaan Afgaanin, Afganistanin turvallisuusjoukkojen tukemista, kun ne puolustavat kansalaisiaan ja luovat vakautta. EU on sitoutunut Aasian prosessiin Tämä on hyvä niin, että voidaan myös Afganistanin alueellista integraatiota tukea. Tämä on tärkeä osa integraatioprosessissa äh, siirtymäkautena. Presidentin ensimmäisellä kaudella olemme tehneet läheistä yhteistyötä Balkanin asioissa EUn kanssa. Ulkoministeri Clinton ja korkeaedustaja Ashton ovat saumattomasti tehneet yhteistyötä Bosniassa, Serbiassa ja Kosovossa, jotta voidaan rohkaista alueellisia ja paikallisia johtajia ylittämään etniset rajat ja henkilökohtaiset edut ja päästä todelliseen uudistukseen, jota kansalaiset vaativat. Olemme myös tehneet lähetä yhteistyötä Ukrainassa. Cathy Ashton ja Hillary Clinton yhdessä laativat äh, lehtiartikkelin, merkittävän artikkelin, jossa halutaan varmistaa, että vaalit Ukrainassa toteutuvat oikeudenmukaisesti. Olemme tehneet yhteistyötä myös valko tiimoilta työsarka riittää Euroopassa. Me teemme yhdessä Euroopan unionin kanssa työtä, jotta voimme puuttua vielä näihin kysymyksiin. Asian alueella historiallinen muutos on tapahtunut Burmassa. Teemme yhteistyötä läheisesti EUn kanssa tässäkin asiassa. Korkean tason vierailuja on käyty virkamiestasolla Cathy Ashton, Hillary Clinton ja aivan tässä hiljan presidentti Obama kävi ensivierailulla Burmassa aivan niin kuin puheenjohtaja Barossokin on, vieraillut siellä hiljan. Nämä toimet korostavat yhteisiä ponnistelujamme, jotta muutos todella tapahtuisi kyseisessä maassa. Ihmisoikeussaralla pidän tervetulleena entisen MEPin Lambrinidisen nimittämistä ihmisoikeus erityisedustajaksi. Niin kuin jotkut tietävät, Stein, Stavros, Stein Stavrosin kanssa läheistä yhteistyötä silloin, kun hän täällä parlamentissa oli jäsenenä. Tiedän, että hän kyllä oman älykkyytensä, poliittisen osaamisensa vie mukanaan uuteen tehtävään. Olemme tavanneet hänet, hän on tavannut virkamiehiä Washingtonissa ja mielellämme teemme hänen kanssaan yhteistyötä, jotta ihmisoikeushuolia voidaan nostaa maailmanlaajuisesti esille mukaan luettuna naisten oikeudet, ihmisoikeudet esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen keskuudessa. Maailmanlaajuiset uhkat, terrorismin uhka, tämä vastustaminen, se on ollut hyvin tärkeällä siellä esityslistallamme, niin kuin tiedätte. Me jatkamme yhteistyötä terrorismin torjumiseksi ja myös ydinaseiden torjumisen alalla, jotka myös voivat liittyä terrorismin uhkaan. Viime vuosina olemme tehneet läheistä yhteistyötä EUn kanssa, erityisesti Euroopan parlamentin kanssa tällä alalla. Sitten meillä on matkustajatietorekisterisopimus ja terrorismin rahoitus, rahoituksen jäljityssopimus, lentokenttien turvallisuus ja matkatavara sopimus. Meillä on SWIFT-sopimus ja matkustajatietosopimus, me ymmärrämme, että nämä olivat äh, ristiriitaisia, kiistanalaisia kysymyksiä. Olemme syvästi kiitollisia parlamentin tuesta näissä kysymyksissä. Meillä on myös uusi aloite globaalin terrorismin vastaisessa työssä. EU on osa tätä työtä. Me teemme työtä myös muiden kumppaneiden kanssa, jotta terroristi uhkaa voitaisiin vähentää ja voisimme tehdä parempaa työtä niin, että muutkin maat voisivat puolustautua paremmin terrorismia vastaan. Ensimmäinen äh, koulutuskeskus äh, ihmisoikeus- ja oikeusvaltiokysymyksissä avataan Tunisiaan. Tämä on tärkeää myös laimin Lähi-idässä. Toimet Libyassa totta kai ovat olleet otsikoissa viime vuosina näkyvästi. Tässäkin Yhdysvallat ja EU ovat tehneet läheistä yhteistyötä sanktioiden tiimoilta niin, että valtakoneisto on saatu murentumaan. Sanktioiden parissa tehtävän työ on ollut tehokasta Libyassa ja myös Iranissa. Olemme läheisesti koordinoineet työtämme EUn kanssa Iranin ydinasesanktioiden suhteen. Ne sanktiot, jotka otetaan käyttöön yhteisesti EUn ja Yhdysvaltojen toimesta, ovat auttaneet siinä, että nyt Iran on sitten taas palannut neuvottelupöytään kansainvälisen yhteisön kanssa. Teemme yhteistyötä Cathy Astonin ja hänen tiiminsä kanssa näissä neuvotteluissa. EU, e e e ja Yhdysvallat tekevät myös joukkotuhoaseiden leviämisen vastaista työtä Pohjois-Koreassa ja kehotamme pohjois ponnisteluihin tällä alalla. Syyriassakin on yhteisiä sanktioita, jotta voimme Assadin valtakoneistoa painostaa. Sahelissa teemme yhteistyötä terroristiuhkien torjumiseksi. Me keskitymme kovasti nyt huolestuttavaan kehityksen Malissa. Malilla erityisesti maan pohjoisosissa ja tunnustamme sen, että tuo tilanne vaatii alueellista ratkaisua, joten teemme yhteistyötä monikansallisten joukkojen osalta. Toivottavasti afrikkalaisten johtama operaatio, jonka kautta voidaan tukea Malin, Malia. Sitten kehitys alalla. Yksi kiinnostava ajatus kumppanuuksissa on se, että mitä tahansa tapahtuu dramaattisesti, humanitaarinen kriisi ja niin edelleen. Koko maailma kääntää katsensa Euroopan ja Yhdysvaltain puolelle katsoksen, mikä on vastaus. Me teemme edelleen hyvin läheistä yhteistyötä kanssanne. Viime huhtikuussa Yhdysvallat ja EU yhdessä järjestivät Nairobissa lahjoittajien konferenssin 1,2 miljardia dollaria muilta tukea Sahelin alueelle ja Afrikan sarven alueelle. Ja meidän kehitysapu Rastomme yhdessä EUn kanssa Dakarissa keskustelee edelleen siitä, miten ohjelmien tehokkuutta voidaan parantaa. Lisäksi teemme voitavamme, jotta voimme tukea humanitaarista tukea Syyriaan ja hoitaa kriisiä. Siellä 565 miljoonaa dollaria humanitaarista apua on luvattu Syyrian kansalle. Tämä on lähes 75 prosenttia koko lahjoittajien yhteissummaa. Tämä tulee siis EUlta ja Yhdysvalloilta. Ja lopulta haluaisin puhua aiheesta, joka ei ihan suoraan liity ulkopolitiikkaan, mutta on hyvin tärkeä ulkopolitiikkaa kuitenkin. Eli taloudelliset toimet, sääntelymekanismit tällä saralla. Me varmasti kaikki tunnustamme sen, että pohja vahvalle, uskottavalle ulkopolitiikalle on dynaamisessa, kasvavassa taloudessa. Taloutemme ovat pyrkineet nyt pitkään eroon talouskriisistä, joka on suurin sitten suuren laman. Ja meidän täytyy yhdessä voida käyttää taloudellista valtaamme, jotta voidaan luoda kasvavia talouksia ja lisää työpaikkoja. Talouskumppanuutemme on maailman suurin. Se jättää varjoon kaikki muut taloussuhteet planeetallamme. Lähes triljona kauppaa. Ja kun otetaan kauppa ja ulkomaiset sijoitukset. Se on todella merkittävä summa ja liittyy miljoonin työpaikkoihin molemmin puolin Atlanttia. Ja voidaan sanoa, että vaikka talouskumppanuutemme on valtava menestys, me voimme tehdä, meidän tulisi tehdä paljon lisää. Tämä vaatii sitä, että voidaan löytää tapoja, joilla voidaan laajentaa ja syventää talouskumppanuuttamme. Minä olen ollut tässä työssä kolme vuotta ja nyt todella käydä merkittäviä keskusteluita. Tukea on saatu monilta teiltä parlamentista, siitä kiitos. Nyt olemme hyvin tärkeissä keskusteluissa korkean tason työryhmä kasvusta ja työpaikoista. Tiedän, että tärkeitä keskusteluita käydään näistä hyvin tärkeistä aiheista Washingtonissa tällä viikolla, erityisesti transatlanttisessa lainsäätäjien vuoropuhelussa. Ja meillä on nyt mahdollisuus syventää taloussuhteitamme ja toivon, että voimme käyttää tätä tilaisuutta hyväksemme lähikuukausien aikana. Haluaisin sanoa tietosuojakysymyksistä pari sanaa. Me olemme keskittyneet paljon tietosuojakysymyksiin PNR, terrorismin rahoituskysymyksissä. Mutta meillä on tehtävänä paljon, kun me huolehdimme siitä, että tietosuojajärjestelmämme ovat yhteensopivia, jotta voimme syventää taloussuhteitamme. Lainsäädäntö etenee parlamentissa kaupallisen tietosuojan osalta ja me olemme päivittämässä omaa lainsäädäntöämme. Eli meidän pitäisi käyttää tilaisuutta nyt hyväksemme ja saada järjestelmät, jotka eivät ehkä ole täysin identtisiä, mutta kuitenkin yhteen sopivia, yhteen toimivia. Joten yhteenvedonomaisesti, kun katsotaan tulevaisuuteen, presidentti Obaman toista kautta ajatellen. Tärkeä työ, joka on aloitettu hänen ensimmäisen kautensa aikana, on työ, jota meidän on jatkettava tällä kaudella. Tapahtumat ovat osoittaneet kautta maailman sen, että me kohtaamme monia kiireellisiä haasteita, mutta kuten presidentti Obama sanoi hänen valintansa iltana pari viikkoa sitten, hän sanoi, että hän aloittaa vielä päättäväisempänä, innostuneempana toisen kautensa ajatellen sitä työtä, jota hänellä on edessään. Me kohtaamme nämä haasteet, kuten teimme hänen hallintonsa ensimmäisen vuoden aikana, niin että tehdään läheistä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Ja ajatellen meidän presidenttimme, ulkoministerin, minun ja kaiken hallintomme työntekijöiden osalta tiedämme, että mitään parempaa kumppania ei ole näiden haasteiden alla tehtäessä työtä kuin Euroopan unioni. Varmasti menestys on tämän osoittanut. Me haluaisimme kiitellä tai onnitella teitä siitä, että saitte Nobelin rauhan palkinnon. Tiedämme, että se symboloi ainoastaan työtä, jota olette tehneet menneisyydessä, mutta myös työtä, jota teette tulevaisuudessa. Työ, jota teette näin toivon yhdessä meidän kanssamme, koska me pidämme teitä kaikkein tärkeimpänä liittolaisena rauhan ja hyvinvoinnin välittämisessä kaikkialle maailmassa. Kiitos. Thank you very much, Ambassador. Kiitoksia kovasti suurlähettiläs Kenard. Täällä on, meillä on hyvin laaja agenda yhteistyölle USA ja EUn välillä. Ja te olette meille hyvin mitä tärkein strateginen kumppani, kun puhutaan globaaleista haasteista ja kahdenkeskisistä asioistamme. Nyt ehdotankin, että, että pidetään kaksi kysymyskierrosta kollegoilta tai Aloitamme kahden minuutin puheenvuoroilla, jotka kuuluvat koordinaattoreille. Ensimmäisenä Salafranka EPP-ryhmästä. Salafranka, kaksi minuuttia. Gracias. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos suurlähettiläs yhteistyöstänne. Ja sitä, että olette parlamentin eri toiminnoissa mukana. Te kuvailitte eri toiminta-alueita, eri politiikan lohkoja, joissa teemme yhteistyötä. Me kaikki olemme sitoutuneita vahvistamaan näitä suhteita. Arabikevät, tilanne Egyptissä ovat sellaisia kysymyksiä, joita varmasti tutkimme. Niin kuin tiedätte, Euroopan parlamentti hyväksyi viime viikolla päätöslauselman – Kaasan konfliktista. Haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja onnitella Yhdysvaltoja siitä, että se on mukana neuvotteluissa, kun pyrimme pääsemään eteenpäin tässä tilanteessa ja nyt kuitenkin jo saatiin aikaiseksi tulitauko. No, sitten Yhdysvaltojen tuen poisvetäminen. Varmaankin edustaja Pöttering puuttuu tähän aiheeseen. Päätös todennäköisesti tehdään torstaina. Mitä tapahtuu sitten, jos tuki todellakin keskeytetään, vedetään pois? No sitten toinen kysymys, Kiina ja uusi johto Kiinassa. Pitäisi löytää diplomaattisia keinoja välttää kriisi, joka uhkaa Kiinan, Etelä-Kiinan merellä – Iranin suhteen olemme saaneet hyviä uutisia. Vuoropuhelu jatkuu. Ja 5 plus 1 neuvotteluissa on totta kai tehtävä kaikki, mikä pystytään. Sitten Kuubassa on myös käynnissä uudistuksia. Odotamme turvaneuvoston kantaa tästä kysymyksestä ja olemme pyytäneet, että saisimme neuvotteluille – Kuuba kysymyksessä myös jonkinlaisen tiekartan, jonkinlaisen suunnitelman. Entäpä sitten seuraavalla presidentin kaudella, onko enemmän joustavuutta tiedossa? Äh, group, Kiitoksia. Sitten SND-ryhmä Gomez, kaksi minuuttia. Sinun lähettäisiin tervetuloa. Tämä oli suuri ilo ja helpotus nähdä presidentin Obaman uudelleenvalinnan tapahtuneen ja aivan erityisen kiitollinen olen tästä niistä edistyksellistä asenteista, asenteista talouskriisin voittamisen suuntaan ja mitä on tapahtunut Euroopassa näissä säästöohjelmissa. Tämä on oikeastaan heikentääkin tilannetta. Haluaisin kysyä teiltä näiden kollegalle Frankan kompetien jälkeen tästä tulitauosta Kaasassa ja onnittelen USAn hallintoa siinä tehdystä työstä. Tuetteko te, te myös ydinaseetonta lähi tapana keinona vastata tuon alueen nykyisiin haasteisiin, nimittäin tähän kilpavarusteluun, joka on lähtenyt liikkeelle Iranin ydinohjelmasta. Haluan kysyä teiltä asio- kysymyksiä globaaleista uh- uhkista, ollaan puhuttu haasteista. Miten te näette tämän tilanteen, että Kiina on Kiina kehittää armeijansa aika epä tavalla. Te puhuitte myös Sahelin muodostamasta uhasta, erityisesti Malista tuolla. No, USA on juuri ilmoittanut, että se vetäytyy Lajosin tukikohdasta, joka on keskellä Atlantia. Ja kiinnostavaa kyllä, nyt varsinkin nyt kun on säästökriisi päällä, niin kiinalaiset on, ovat tehneet selväksi, että he haluavat ottaa tämän alueen USAlta haltuunsa. Miten USA sitten suhtautuu tämän tyyppisiin strategisiin globaaliin uhkiin tuossa osassa maailmaa? Aivan lopuksi vielä minun täytyy kysyä teiltä tämä. En nyt odota mitään mitään poikkeuksellista äh, perustelua, mitä usein annetaan siinä, kun puhutaan näiden miehittämättömien lennokkien käyttämistä ja niiden tekemiä äh, surmatöitä. Nyt kun, silloin kun Obaman hallinto tajuaa, että tämä on jotakin sellaista, joka tulee äh, haittamaan USA, jos, jos sitä jatketaan kansainvälisen oikeuden sanossa toisen. Kiitoksia Rova Gomez, sitten Alderyhmästä Rova Neits, kaksi minuuttia. Very much, President Ambassador. Paljon kiitoksia puheenjohtaja suurlähettiläs, tervetuloa. Omalta osaltani haluaisin sanoa oman ryhmäni nimissä, että olimme hyvin iloisia, kun kuulimme, että Yhdysvaltain kansalaiset olivat päättäneet valita uudelleen Obaman miljoonat amerikkalaiset tekivät näin oikein viisan valinnan. Muiden kollegoiden tavoin olin Charlottessa kongressin aikana ja yksi myönteinen kokemus, joka minulla ainakin oli siellä, oli se, että huomasin, miten vähän siellä mainittiin Euroopan unioni tai eri EUn valtiot. Ymmärrän totta kai, että se on sisäinen kokous, jossa käännytään amerikkalaisten äänestäjien ja toisaalta Yhdysvaltain kansalaisten puolen, mutta melko, sanoisinko, katkera kokemus. Ja mä sanoin jo olevani iloinen Obaman, presidentti Obaman uudelleenvalinnasta, mutta ainoa virke, joka hänen loppupuheessaan oli Euroopasta – oli vielä jotain helposti unohda. Euroopan kriisi on pidettävä joissa rajoissa. Ja totta kai hän on sinänsä oikeassa, mutta tämän jälkeen tuli piste eikä muuta. En mitenkään epäile, ettekö lähettiläs todella tee tätä työtä ja puhu ihan sydämestä, mutta – ja samoin ulkoministeri Clinton, mutta aina julkisesti ei käy ilmi, miten läheistä yhteistyömme on, eli voitaisiinkohan tätä kuvaa ja käsitystä jotenkin parantaa yhdessäkin. Ruppa. Kiitoksia sitten äh, vihreiden puolesta herra Mytikoffer. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin äh, suurlähettelis onnittelen teitä tekemästänne työstä viime vuosien aikana Todellakin olette tehneet kovasti työtä rakentaaksenne transatlanttisia suhteita eteenpäin. Ja nyt kun tarkastellaan tätä tehtyä työtä, niin te olette todellakin jättäneet oman testamenttinne jälkipolville. Te mainitsitte Osvavan vision tulevasta kumppanuudesta. Minun täytyy tunnustaa, että en kuullut paljonkaan tuosta visiosta vaalikampanjan aikana. Siksi odotankin kuulevani hieman enemmän tästä tulevaisuudessa. Ja ehkäpä talouskumppanuus ja kauppakumppanuus ja mahdollinen FDA voisi sitten viedä tätä kunnianhimoa, tuoda tätä kunnianhimoista tavoitetta lähemmäksi. Ja tällä tavalla voisimme parantaa suhteita niin kuin pitäisikin. Ja sitten palaisin oikeastaan neljään asiaan. Ensinnäkin olisin kovin iloinen, ja varmasti monet muutkin eurooppalaiset olisivat kovin iloisia jos presidentti voisi tavallaan tarkastella uudelleen ilmastoagendaansa, koska jotain siitä on jäänyt vähän vähälle huomiolle viime vuosien aikana. Ehkäpä hän voisi, hän voisi ruveta harjoittamaan USAan nimissä vähän unihemoisempaa ilmastodiplomatiaa. Tämä parlamentti on ilman halukkuutensa tukea ja jalostaa palestiinalaisten statusta YK yleiskokouksessa ja me todellakin pitäisimme hyvänä, että, että USA me pohtisi kantaansa tässä asiassa uudelleen. Me olemme nähneet enemmän kiinnostusta täällä Aasian ja Tyynemeren suuntaan ja meidän pitäisi jalostaa näitä suhteita. Ja sitten vielä lopuksi kysymys teille. Ensimmäinen Obaman presidenttikausi alkoi kunnianhimoisilla, kun suhteessa, hän puhui risset nappulasta suhteessa Venäjään. Tämä on oikeastaan nyt tavallaan liiankin hyvin nyt äh, Saksan liittokansleri on painanut omaa reseptinappulaansa suhteessa Venäjään saadakseen vähän tiukkuutta enemmän kuin, kuin aikaisemmin tapahtui. Mitä voimme odottaa uudelta hallinnolta suhteessa Venäjään? Kiitos. Kiitoksia, Pity Kaffer, ja sitten herra Tannok, ECRn koordinaattori. Puheenjohtaja, suurlähettiläs, minä istun täällä ECRn puolesta olen hyvin tyytyväinen. Te sitten tarvitsette myös SWIFT-äänestystä. Minä omassa ryhmässäni ainoastaan tämän esille siitä, miten tämä oli Yhdysvalloille jonkinlainen herätysmerkki sen suhteen, miten Euroopan parlamentti toimii ulkopolitiikassa ja kauppapolitiikassa Lissabonin sopimuksen jälkeisessä tilanteessa. Yhdysvaltojen on syytä olla tietoinen tästä äänestyksestä. Te olette kiinnostunut ja hallintonne on kiinnostunut meidän tekemisistämme tämän ajankohdan jälkeen. Joe Biden piti myös puheen hiljan. Me seuraamme suoralla mielenkiinnolla sitä, mitä tapahtuu Obaman toisella kaudella ja kuka valitaan Clintonin jälkeen ulkoministeriksi. Hän on ollut erinomainen ulkoministeri omalla kaudellaan. Kenties hän sitten valmistautuu presidentinvaaleihin seuraavaksi. Teidän hallintonne haluaa vahvistaa lähinidän, idän lähi rauhanprosessia. Me ryhmänä viime viikolla katsoimme, että on vielä liian varhaista pyrkiä saamaan Palestiinalle parempaa statusta YKssa. Voi olla, että tilanne vielä muuttuu, kun neuvottelut alkavat. kun ajatellaan EU-Taiwan ystävyysryhmää, minä olen siellä puheenjohtajana. Totta kai olen syvästi huolissani nousevista jännitteistä Etelä-Kiinan merellä. Tiedän, että teidänkin hallintonne on huolissaan. Meillä on paljon yhteistyömahdollisuuksia tässä kysymyksessä. Olen myös Afrikan sarvi esittelijä. Siitä äänestettiin tänä aamuna. Tässäkin Yhdysvaltojen ja Naton rooli sen suhteen, mitä tapahtuu, että puolustuskilpi ja Atalanta-operaatio, nämä kaikki ovat oleellisia piratismin vastaisessa taistelussa, terrorismin vastaisessa taistelussa. Oli Montenegro-esittelijä, Yhdysvaltain rooli Länsi-Balkanilla on aivan oleellinen. Meillä on myös Länsi-Saharan ihmisoikeusmietintö ja Sahelin tilanne. Te mainitsitte Malin ja siitä olen tyytyväinen. Sekin on todellakin aiheuttamassa päävaivaa sekä EUlle että teidän hallinnolle. Meillä on paljon yhteisiä kysymyksiä. Latinalainen Amerikka, Kolumbia, vapakauppasopimus, joka on ratifioitava, äh, Kaakos-Aasia ja sanktiot Irania vastaan, Syyria vastaan. Kysymys, jonka haluan esittää teille. Mitä tapahtuu tälle niin sanotulle fiscal cliff-kysymykselle? Tämä on totta kai hyvin tärkeä seikka. Kiitoksia. ehdotan nyt, että että Kennard vastaisi ensin, ensinnäkin näiden viiteen koordinaattorin kysymykseen sitten sulähettelis, me, meillä on vielä viisi puheenvuoroa sen jälkeen muilta kollegoilta, niin teillä on tilaisuus myös tehdä myöhemmin muutama johtopäätös. Well, thank you very much. Thank you for the questions and the, the kind words of congratulations. Kiitoksia kysymyksistä ja näistä ystävällisistä sanoista presidentinvaalin tuloksista. Me olemme pidämme sitä arvossa. Minäkin toteaisin että haluan teidän ymmärrettävän, että me omassa koordinaatiossamme parlamentin kanssa me ymmärrämme sen tosiseikan, että monet teistä ovat kovin paljon muka, olette kovin paljon mukana sellaisissa asioissa, joista me olemme erityisen huolissamme tähidässä, niin kuin herra Salafranca on ollut ja Kathy Ashton ja Gobas matkustava paljon näillä alueilla. Ja te olette, teette arvokasta työtä käydessä näissä kohteissa. Tässä yhteydessä haluan kiittää tuosta työstä, mitä te teette. Olemme myös todenneet, että teillä on suhteita erä, joissakin Pohjois-Afrikan lähiden maissa, joihin meillä ei ole ö, suhteita. Teillä on esimerkiksi poliittisten ryhmien tasolla sellaisia suhteita. Se auttaisi meitä todella paljon kun, silloin, kun te käytte tuolla alueella ja annatte sitten myös palautetta meille. On monia asioita, joita tässä, tässä tuli esitetty. Yritän olla lyhyt sanainen näissä vastauksissa. Herra Salafranca, te kysyitte minulta Kuubasta ja mahdollisuudesta saada enemmän joustavuutta toisella äh, presidentin kaudella. En nyt oikein ole varma, onko tilanne kovinkaan paljon muuttunut Kuubassa, joka olisi äh, tuonut mukanaan politiikan muutoksia. Meidän näkemyksemme on, että siellä on edelleen huomattavaa painostusta toisenäyttelijöitä kohtaan Kuubassa, taiteilijoita ja muita kohtaan, kunnes me näemme sitten jotain, jonkinlaista halukkuutta muuttaa tätä painostuksen tasoa. En nyt usko, että mitään kovinkaan dramaattista muutosta meidän päässämme tulee näkymään, mutta olemme tietenkin toiveikkaita sen suhteen, että tilanne muuttuisi. Oli parikin kysymystä koskivat meidän asianpolitiikkaamme. Yritän nyt tässä aivan lyhyesti vastata tähän. Silloin kun presidentti ensi äh, ilmoitti alussa, että me tulemme keskittymään enemmän äh, meidän politiikkaamme Aasiassa, kuulin täällä jonkinlaisia huolestuneita kommentteja. Ehkä se tavallaan heijasti sitä, että me olisimme kääntymässä pois Euroopasta. Luulen, että tämä on muuttunut. muuttunut. Kyllä, kyllä laajati, yhä laajemmin ymmärretään, että USA eh, sen te, ei täytyy pelkästään siirtyä Aasiaan, mutta Eurooppa, Eurooppa täytyy siirtyä Aasian suuntaan niin ikään. Me olemme työskennelleet, työskennelleet kovin yhtä, paljon yhteistyössä ulkosuudenhallinnon kanssa. Kathy Ashton ja Hillary Clinton ovat, ovat eh, allekirjoittaneet julistuksen, jossa puhutaan, että me olemme yhteistyössä politiikassamme suhteessa Aasiaan me emme, Rova Gomez mainitsi, käytitte sanaa sotilaallinen uhka Kiinasta. Emme näe sitä näin sotilaista, sotilasohjelman kehittämistä. Niin joo, kyllä siitä, että puhuitte. Kyllä me, me tietenkin vetomme sen puolella, e, puolesta, että, että, että ja myös EU, e että pidettäisiin kiinni asesaarosta Kiinan suuntaan, mutta ymmärrämme, että Kiina on nouseva valtatekijä siellä on jo dynaaminen kasvava talous ja meidän presidentin eh, tavoite Kiinan me on lähinnä se, että pidetään, toivotetaan Kiina tervetulleeksi kumppaniksi meidän kanssamme Euroopan kanssa globaalin hallinnon arkkitehtuurissa, jossa eh, toimitaan kansainvälisten järjestöjen kuin YK ja VTOn kanssa – Me haluamme kiin, lähään kumppanuuden Kiinan kanssa ja varmasti yhteistyömme Euroopan kanssa voi edistää tätä. Oli parikin kysymystä, että miten Eurooppa nähdään USAssa erityisesti niin kuin se tuli näkyviin presidenttikampanjassamme, niin kuin Rova Knights ja Aira Bytikoffer toivat sen esiin. Ensinnäkin uskon, että tehän kaikki tiedätte meidän presidentinvaalikampanjamme, eikä se tullut ulkopolitiikkaa, vaan kotimaan politiikkaa. Ei ole mikään yllätys siis, että ei paljonkaan puhuttu Euroopasta ja ulkopolitiikasta ylipäätään. Ja rehellisesti sanoin, että oli, minusta kun se häiritsee tällaiset kysymykset, miksi Euroopasta ei puhuttu enempää meidän valikampanjamme aikana. Minulla, minä olen kuitenkin saanut ää, äh, asua Euroopassa, olen ää, äh, seurannut paljon vaaleja Euroopassa ja USAssa ei puhuta teidän vaaleistanne. No miksi te odotatte, että meidän puhuvan teidän vaaleistanne. Nämä ovat kotimaan asioita. Nämä ovat tällaisia pokkariasioita, kun se on verokysymyksistä ja muista niin kuin sisäpoliittisista asioista. Ja toinen asia on se, että sellaiset asiat, jotka nousevat esiin siitä, keskustelusta festivaalikampanjan aikana ovat tyypillisesti kriisiin liittyviä kysymyksiä. No me ei, meillä ei ole kriisiä samalla kuin tuolla Euroopassa on. Ja tällaiset, esimerkiksi teillä painaa talouskriisi. E, presidentti vähän mainitsi euroalueen kriisin ja hän on ollut kovin paljon mukana näissä kriisikysymyksissä ja kysynyt, miten me voimme olla, olla avuksi, miten voimme antaa omia kokemuksiamme käyttöön. Niin sitten herra Pytikoferin kysymys ilmastonmuutoksesta. Se on hyvin tärkeä asia. Presidentin vaalikampanjan aikana, silloin kun hän kampanjoi ensimmäiselle kaudelleen, hän totesi, että hän tekisi kaikkensa, jotta hän voisi vastustaa ilmastonmuutosta. Hän kaikki tiedätte sen. Me olimme pettyneitä silloin, kun monet teistäkin, että emme pystyneet menemään Kööpenhaminaan top 15 huippukokouksen jälkeen eteenpäin lainsäädännössä USAssa, että oltaisiin saatu kunnolliset katot tähän päästökauppaan mukaan, mutta nyt on tilanne muuttunut. Presidentti on tehnyt paljon ja niin paljon kuin hän pystyy kongressin rinnalla tekemään ilmastonmuutoksen vastustamiseksi. Meidän päästöjen vähentyminen on, siis kuulutaan hiilidioksidista, niin siinä on tippunut 6 prosenttia ja voisimme tehdä varmaan enemmänkin. Yksi kysymys, ja ehkäpä siihen vielä pitää pitää puuttua, herra Hänäkin kysymys tästä fiscal cliff-käsitteestä, että miten USA-valtiotalous on, on, on äh, kuilun partaalla. Tämä on nyt meidän kotimaan politiikkaamme. Se on aika iso juttu. Äh, siellä tapahtuu, puhutaan äh, puhutaan siitä, että, että presidentti ei pysty tekemään mitään oikeastaan ilman kongressin tukea. Siellä on huipputason tapaamisia presidentin viraston ja kongressin johtajien välillä ja yritämme tehdä parhaamme tämän tilanteen parantamiseksi, koska se huono lopputulema ei haittaa pelkästään USA, vaan, USA vaan myös Yhdysvaltoja. Tämä voisi lopettaa tähän näin. Kiitoksia suurlähettiläs. Meillä pyytäisin kollegoita puhumaan ainoastaan minuutin verran näissä seuraavissa puheenvuoroissa, koska meillä on tämän jälkeen vielä kuulemistilaisuus Macedonian, Macedonian edustajien kanssa. Yksi minuutti, mitä minimum. Presidente, embajador. Kiitos paljon puheenjohtaja. Arvoisa lähettiläs, kiitos oikein paljon ystävällisistä sanoista, joilla kuvasitte Yhdysvaltain EUn suhteita. Yhdysvallat on edelleen todella merkittävä voima, kuten Hillary Clinton sanoi. Mitä, miten voidaan sitten toteuttaa säästötoimet, kun ajatellaan, että ulkopoliittisesti on kyse niin tärkeästä mahdista? Puhuitte lähes koko maailmasta, latinalaisesta Amerikasta ja Kuubasta myös. Mielelläni haluaisin kysyä, miten näette suhteet Obaman toisella kaudella latinalaiseen Amerikkaan. Intervention, Mr. Kiitos Vilmoon tästä lyhyestä puheenvuorosta. Sitten Tillov. thank you also for your... Kiitos suurlähettiläs siitä, että olette vieraanamme. Te olette hyvin taitava vastauksissanne, kun kiinnitätte huomioon hieman toisiin asioihin. Onko mahdollista, että presidentti Obama itse voisi vierailla joko Brysselissä tai Strasbourgissa tällä toisella kaudella. Ja vahvistaisi näin itse henkilökohtaisesti Eurooppa on myös ydintoimija, niin kuin te sanoitte. On joitakin maita Euroopan unionissa edelleenkin, joilla on viisumijärjestelyt Yhdysvaltoihin. Onko minkäänlaista mahdollisuutta nähdä tällä toisella kaudella edistymismahdollisuuksia Pitkältihän tämä riippuu hylättyjen hakemusten määrästä, ja teidän omat konsulinne hylkäävät näitä hakemuksia. Voitteko hieman käsitellä tätä aihetta? Uh, President uh, Kiitoksia sitten entinen puhemies Pöttering. Kiitoksia puhemies. No, nyt kun presidentti Obama on valittu uudelleen, tämä on tietenkin toivon, että tässä tämän myötä Toivottavasti toteutuu myös se, että te jatkatte Brysselissä nyt kun Obama jatkaa presidenttinä. Nyt minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen Ensimmäisen tuli jo herra Kirillovin suusta. Silloin kun olin parlamentin puhemies, niin minä kutsuin presidentti Obaman puhumaan Euroopan parlamenttiin täysistuntoon, mutta valitettavasti hän ei toteutunut, mutta meillä oli ulkoministeri Clinton paikalla, joka oli hieno juttu, ja viime, viimeisin presidentti, joka on puhunut Euroopan parlamentissa, oli presidentti Reagan 1985 Strasbourgissa, muistan oikein hyvin tämän. Olisi todella mukavaa, että lähes 30 vuoden jälkeen USA-presidentti voisi tulla parlamenttiin ja ja on mukava kuulla, että puhemies Schulz tapaa tänään presidentti Obaman. Ja toinen kysymykseni koskee Lähi-Itää. Onnittelen teitä tekemästänne työstä siellä. Mikä on Amerikan kanta suhteessa Hamasiin? Ja eikö tässä ole ristiriita siitä, että yhtäältä te sanotte, että me haluamme kahden valtion ratkaisun, niin kuin me haluamme, mutta taas toisaalta, toisaalta ette halua parantaa palestinalaisten statusta, ja minusta meidän täytyy sisällyttää palestiinalaiset enemmän tähän prosessiin. Jos te voisitte tähän vastata, niin olisi kovin mukavaa. Kiitoksia vielä teidän rohkaisevista puheistanne. Kiitoksia, herra Petteri. Sitten Rova Shaakke, minuutti. Thank you, President. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos suurlähettiläs. Minäkin haluaisin onnitella teitä ja hallintoa ja toivon, että keskityt edelleen minulle tärkeään aiheeseen digitaalivapaudet maailmassa. Ehkä voisitte sanoa muutaman sanan siitä, että huolehditaan siitä, että tästä ei tule nollasummapeliä ajatellen nettiturvallisuutta, josta puhutaan paljon joskus, ehkä vähän väärin perustein. Transatlanttinen lainsäätäjien vuoropuhelu on tänä viikonloppuna ja mielelläni haluaisin, että pääsemme parantamaan yhteistyötä, ei niin, että keskittymimme hajaantuu liian laajalle. Meidän on oltava vahvana kilpailukykyisessä maailmassa. Vielä yksi seikka, jonka halusin ottaa esiin. Yhteistyössämme meidän täytyy varmasti täydentää toisiaan ja toimia samalla riippumattomasti. Tärkeää on se, että Yhdysvalloissa ihmiset ymmärtävät, oliko sitten hallinnosta tai kongressista, että ekstraterritoriaaliset vaikutukset, esimerkiksi sanktiot tai liittyen teollisen tekijän oikeuksiin esimerkiksi, Tällaiset päätökset kyllä rajoittavat Euroopan unionin itsenäisyyttä näissä kysymyksissä. Se ei ole eduksi kellekään ja näissä kysymyksissä tarvittaisiin parempaa yhteisymmärrystä, koska meillä on kuitenkin yhteiset tavoitteet. Kiitos. Kiitoksia lopuksi, Rova minuutti. Kiitos puheenjohtaja <clears throat> ja myös vihreiden ryhmän puolesta vielä kerran tervetuloa tänne. Onnittelen teitä myös Obaman, Obaman uudelleenvalinnasta. Ja haluaisin puuttua kahteen asiaan. Yksi jo mainittiinkin useidenkin kollegojen suust, suulla. Yksi asia on äh, ensi tiistain äh, äh, yleiskokouksen äh, yleiskokouksen äänestys, joka on saanut laajan tuen äh, Euroopan parlamentissa, tai toivottavasti USA myös voisi pohtia kantaansa uudelleen jotta päästäisiin eh, eh, enemmän tukea, eh, laajempi tuki palestinian statuksen parantamiselle. Toisekseen Kosova, <clears throat> ymmärrän hyvin, että sen mitä USA on tehnyt siellä ja, ja tuoreimmat asiat, kuten naisten konferenssi, ja siellä Albright on ollut siellä mukana, Anna Minates on ollut tästä parlamentista siellä, ja myös ulkoministeri Clinton ja Ashton ovat ottaneet yhteisen kannan tähän mutta ja Euroopan parlamentti on ollut, ollut se EU-instituutio, joka on vahvemmin tukenut Kosovon itsenäisyyttä. Kuitenkin meillä on viisi jäsenvaltiota, jotka eivät hyväksy sitä, ja, ja se ei myöskään ole mennyt läpi YK täysistunnosta. Minkälaisia näke- mahdollisuuksia teistä, että eh, teillä on tulevais- teistä on eh, saada eh, Kosovolle kansainvälinen tunnustus YK yleiskokoukselle. Kiitoksia Rauh Lunacek ja sitten suurlähettiläs Kennard. Teillä on tilaisuus puuttua näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Viidessä minuutissa. Selvä, pyrin puhumaan ihan lyhyesti. Edustaja Milanmon esitti kysymyksen taloudestamme. Onko se kuulun partaalla? No, yhteenvedon omaisesti. Tämä on todella uhkaava tilanne. Kuten muistatte, elokuussa noin vuosi sitten – meillä oli ongelmia velkakaton kanssa. Ja kongressi ja Valkoinen talo silloin periaatteessa päättivät siirtää tämän kysymyksen eteenpäin tälle vuodelle, jos kongressi ei toimi tässä ja lähde automaattisesti leikkaamaan menoja ja lisäämään veroja, niin kyse on noin 500 miljardista, joka iskee Yhdysvaltain talouteen ja joidenkin taloustieteilijöiden – mukaan tämä voisi todella johtaa lamaan. Ja siksi on niin valtavasti aihetta poliittisten päättäjien ratkoa tämä ongelma. Minä olen myönteinen vähän varovaisesti näin vaalien jälkeen siitä, että jotain saadaan päätettyä. Muuten olisi ikävä tilanne sekä meillä että Euroopassa. Latinalaisesta Amerikasta minun on tunnustettava asia. Suurin osa minun ajastani menee siihen, että yritän ymmärtää Euroopan unionia ja Eurooppaa, enkä käytä paljon aikaa niin latinalaiseen Amerikkaan, joten valitettavasti en voi paljon teille kertoa, mutta voin toki antaa teille mahdollisuuden olla yhteydessä asiantuntijoihimme, jos haluatte kysyä tästä lisää. Edustajat Kirilov ja Pöttering molemmat kysyivät sitä, mahtaisiko presidentti Obama tulla Brysselin tai Strasbourgin toisen kautensa aikana. Mm. Minä toivoisin luultavasti tätä enemmän kuin kukaan muu tässä salissa monista syistä ja olen vielä toiveikas, että tämä toteutuu jossain vaiheessa, mutta presidentin aikataulu on tiukka, joten emme voi sitoutua. Tätä on vaikea ennakoida, mutta minä pyrin toteuttamaan tämän toiveen. Edustaja Kirilov, te kysyitte myös viisumijärjestelyistä. Ymmärrän turhautumisenne tässä yhteydessä presidentti ymmärtää myös ja hän tekee työtä ja on tehnyt ensimmäisen kautensa aikana, jotta voitaisiin huolehtia visumivapaudesta. Puolan kanssa esimerkiksi ymmärrän turhautumisen. Meillä on tietyt säännöt oman lainsäädäntömme osalta, joita on totta kai kunnioitettava. Ja te kysyitte, miksi näin on tehtävä. Me suojelemme omia rajojamme. Jokainen itsenäinen valtio maailmassa tekee näin päättää, kuka maahan voi tulla. Me päätämme nämä asiat tulevaisuudessakin itse. Muutama kysymys Palestiinasta esitettiin ja YK yleiskokouksesta. Tämä on totta kai hankala kysymys meille. Kysymys on hankala siksi, että me olemme vähän ristiriidassa tämän tahon ja joidenkin EUn jäsenvaltioiden kanssa, mutta me olemme päättäneet, että ainoa rakentava tapa saada rauha alueella on suorat neuvottelut palestinalaisten ja israelilaisten välillä. Me uskomme, että Palestiinan tunnustaminen YKssa ei muuttaisi perusasioita sitä, että näiden kahden osapuolen on yhdessä luotava rauha näiden alueiden kesken. Myös rahoituskysymys palestiinalaisviranomaisille on ollut esillä, mutta paras tapa edistyä on se, että saadaan osapuolet neuvottelupöydän ympärille ratkomaan näitä kysymyksiä itse. Sitten kysymys Serbiasta ja Kosovosta ja palaan sitten Martin kysymykseen digitaalista vapauksista. Me olemme olleet melko tyytyväisiä myös yhteistyöhömme hankalasta kysymyksestä Kosovan ja Serbian välillä, mutta tunnustamme myös sen, että teillä on tämä jäsenyys, jota voitte käyttää tavallaan vipuvaikutuksena. Serbian ja Kosovon lopulta on sovittava erimielisyytensä keskenään ja näin toivottavasti meistä tulee transatlanttisen yhteisön jäseniä EUn kautta. Käsittääkseni 19 maata on tunnustanut Kosovan, mutta jos Kosovo ja Serbia voivat saada suhteensa normaaleiksi, tämä varmasti nopeuttaisi prosessia, että useimmat maat tunnustaisivat Kosovon. Me teemme kovasti työtä, että näin kävisi. Ja lopulta sitten edustaja Saaken kysymys digitaalivapauksista. Kuten tiedätte, teemme paljon yhteistyötä näistä kysymyksistä. Nämä ovat minulle todella tärkeitä, innostaviakin kysymyksiä olen itse maailmasta alun perin, mutta hyvin tärkeä kokous ensi kuussa Dubaissa. Televiestintäunioni ottaa monet näistä kysymyksistä siellä keskustelun kohteeksi, miten internettiä pitäisi hallinnoida tulevaisuudessa. Ja meistä paras hallinnointitapa, jolla edistetään digitaalivapautta, on se, että jatketaan järjestelmää, joka on tehnyt internetistä niin uskomattoman menestystarinan. Eli monen sidosryhmän lähestymistapa, eikä niinkään hallitusten puolelta toimia. Hienoa, että parlamentti hyväksyi päätöslauselman Strasbourgissa viime viikolla, joka vahvistaa tätä ajatusta, että paras tapa hallinnoida internettiä on eri sidosryhmien osallistuminen, insinöörit, kansalaisyhteiskunta ja niin edelleen – ihmiset, joilla on joku osuus, ei niinkään viranomaisvalvonta. Mielestämme tämä on paras tapa tukea internetin vapautta. Tiedän, että oli monia kysymyksiä, joihin en pystynyt vastaamaan, mutta haluaisin selkeästi sanoa teille aivan kaikille, että jos haluatte keskustella minun kanssanne tai tiimimme jäsenen kanssa, niin olemme aina käytettävissänne, jotta voimme palata kysymyksiin, joita teillä on. Kiitos oikein paljon, että saan mahdollisuuden olla täällä tänään. Thank you very much, Ambassador, for being with us today. Kiitoksia suurlähettiläs. Me odotamme ilolla yhteistyön jatkuvan teidän ja teidän hallintonne kanssa. Kiitoksia. colleague. Hyvät kollegat, nyt tämä delegaatio, joka hoitaa EUn ja entisen Jukosuojan tasavallan Makedonian välisiä suhteita, me olemme, meillä on nyt keskustelutilaisuus ulkoministeri Nikola Poboskin kanssa, joka on Fyromin ulkoministeri, ja keskustelemme hänen kanssaan viimeaikaisesta kehityksestä tuolla alueella tuossa maassa ja koko Länsi-Balkanilla. Toivotan ulkoministeri Popovskin tervetulleeksi ja myös herra Shatsimarkakis, tervetuloa. joka johtaa EUn ja Fyromin parlamentaarisen sekavaliokunnan äh, kokoustamista. Toivotan myös tämän valiokunnan jäsenet tervetulleeksi. Silloin kun nämä jäsenyysneuvottelut käynnistettiin Firomin kanssa, äh, se on saanut äh, ajaa tukea ulkoasianvaliokunnassa ja mistä päätös pitäisi äh, perustaa meritteihin ja tätä jäsenyysprosessia ei saisi, saisi estää. Me tuen, tuen, tuemme sitä, että pyritään yhteisesti ratka- hyväksyttävään ratkaisuun myös Kreikan nimen, suhteen, Kreikan nimen suhteen – ja tässä tuota, tukeutua YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa haluan painottaa kuitenkin sitä, että entinen äh, <clears throat> Fyrom tar, tarvitsee tarvit, äh, tarpeellisia uudistuksia ja niiden to, täytäntöönpanoa ja, tämä, äh, ja myös EU-lainsäädännön periaatteiden hyväksymistä – Äh, oikeuslaitoksen kehittämistä, korruption heikentämistä ja median vapautta, vapauden tukemista. Ja tällainen korkean tason dialogi on tärkeä äh, näkökohta. Me rohkaisimme maata pitämään EUn jäsenyysperspektiivin korkealla ja teidän on syytä jatkaa sitoutunutta työtä jäsenyyden, jäsenyysprosessin aikana. Nyt annan puheenvuoron ulkoministeri Poposkille lyhyttä esitystä varten ja sen jälkeen kollegat voivat vastata. Kiitos, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On todellakin suuri kunnia saada olla täällä tänään esittelemässä Makedonian tilannetta. Viime vuonna puhuttiin siitä, että miksi meidän pitäisi jatkaa tätä äh, jäsenyystietä me olemme aina pyrkineet yhteistyöhön parlamentin ja e, ulkoisen valiokunnan kanssa. Arvostan teidän puheenvuoronne ja niitä näkemyksiä, joita te olette, te olette esittänyt ulkoisen valiokunnassa aikaisemminkin. Me olemme juuri tällä hetkellä kaksi viikkoa kahden viikon päästä Euroopan neuvosto kokoontui, jossa sen tulisi tehdä päätöks, päätöksen laajentumisesta. Aika paljon asioita on pöytä, pöydällä, vähemmänkin helppoja. Minä olisin taipuvainen sanomaan, että jäsenyysprosessi ei ole koskaan ole niin helppo, mutta se on ehkä ollut paras, mitä EU on hoitanut. Tarkoitus ja tavoite näissä, tässä päätöksentekoprosessissa äh, on se, että aloitetaan jäsenyysneuvottelut Makedonian, kanssa. Olette varmaan yhtä mieltä, kun seitsemän vuotta on ollut ehdokas maa, niin me olemme todellakin valmiita käynnistämään jäsenyysneuvottelut ja me olemme tulleet sellaiseen kohtaan, jossa Tämä on todellakin välttämätöntä. Arvoisat jäsenet, 2012 oli dynaaminen ja aktiivinen vuosi tässä prosessissa. Meillä, meillä on hyvin vahva uudistusagenda. Me olemme vastanneet Euroopan unionin toimielinten toivoisiin ja Tänä vuonna Euroopan komissio vahvisti jälleen kerran, että Makedonia edelleenkin täyttää tarpeelliset kriteerit näissä neuvotteluissa ja suositteli neljäntä kertaa peräkkäin, että aloitettaisiin jäsenyysneuvottelut. On, on aika paljon lisäarvoa eh, tapahtunut verrattuna aikaisempiin suosituksiin. Aivan lyhyesti painottaisin eh, muutamia kehityspiirteitä tärkeillä alueilla eh, ulko- tuomiolaitoksen tehokkuutta on parannettu huomattavasti ja juttujen viipyminen on, siinä on parannettu 12 prosenttia ja 35 prosenttia tärkeimmissä tapauksissa olen edelleenkin muuttanut lainsäädäntöä, jossa määritellään määräajat tiettyjen menettelyjen loppuun saattamiseksi. Meidän pitäisi saada tuomiolaitos tilaan, jossa se ei ole enää, kulje enää jälkijunassa. Ja ja sitten ammattitaito. Oikeuslaitoksessa tämä tehdään tuomareiden ja syöttäjien äh, koulutuksella, jotka värvetään oikeuslaitoksen ensi vuodesta lähtien. Ensimmäistä kertaa kaikki tuomarit ja syyttäjät voivat rekrytoida pelkästään äh, yliopiston loppututkinnon saaneiden joukossa ja äh, torkeimpien oikeuksien tuomarit myös joutuvat odottamaan tämän lainsäädännön määräksi. Sitten mielipiteen vapaus mediassa me, me olemme sanktioineet loukkaamisen ja on tietenkin selvää, että tämä on tapahtunut koulutuksen avulla, johon osallistuvat myös oikeuslaitoksen henkilökunta. Me olemme yrittäneet kehittänyt lainsäädäntöä, mutta me olemme myös painottanut sitä, että lainsäädännön täytäntöpano on keskeisen tärkeä taistelu korruptiota vastaan. Siinä on mennyt eteenpäin suhteessa äh, eturistiriitoihin. Ja me olemme lisänneet läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta äh, tässä äh, taistelussa korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Ja ensimmäinen arviointiraportti tämän, tämän lainsäädännön panosta ja tämä ja olemme myös seuranneet sitä, että miten vähemmistöt pääsevät näkyviin hallinnossa. Olemme myös keskittyneet pienten yhteisöjen edustukseen. Tärkeä, tärkeä julkishallinnon uudistus on mennyt eteenpäin ja uusi lakihallinnosta on laadittu, jossa otetaan huomioon etujärjestön suositukset, jotta voitaisiin konsolidoida ammattitaitoa myös julkishallinnossa. Ja, ja me rekrytoimme merittien pohjalta ja yhdessä periaatteiden noudattamisen pohjalta, jossa otetaan huomioon myös edustavuus ja taas valijärjestelmän uudistus. Ja on, meillä on laki, joka koskee myös poliittisten puolueiden rahoittamista. Tämä on riittävän monimutkainen ja tätä on käsitelty huolellisesti. Me olemme myös ottaneet huomioon kaikki etujärjestön suositukset ja OD, CHIRn suositukset ja tätä uudistustyötä tehdään äh, säännölliseltä pohjalta ja me olemme asettaneet mekanismit, äh, jossa arvioita tehdään kuukausittain. Ja markkinatalouden vahvistaminen toimenpiteillä pyritään vahvistamaan työmarkkinoilla. Me olemme vähentäneet työttömyyttä ja myös kehittäneet äh, liike-elämän ympäristöä. Me keskitymme nyt siihen, että että pyrimme heikentämään globaalin kriisin vaikutuksia kansalliseen talouteen. Tehän kaikki, jotka tiedätte seurataan tähän tiedettä, että me 90 prosenttia meidän ulkomaan kaupasta me tapahtuu EU-maiden ja niiden EU-jäsenmaiden e ehdokasmaiden kanssa. Näin on, Euroopan talous vaikuttaa meihin, niin kuin te varmasti tiedätte, niin nyt kun nämä jäsenyysneuvottelut keskeytettiin vaaliskuussa, me aloitimme sitten keske, korkeatason dialogin komission kanssa, e, tämä dialogi, dialogi toi komission epätavallisella tavalla mukaan ja se antoi lisäpotkua uudistusprosessin taakse. Meillä on me olemme käyneet kolme keskustelua Skopjessa, jossa myös professori, äh, komissaari Fiuvi on ollut mukana. Tämä dialogi on ollut äärimmäisen hyödyllinen väline, mutta sitä ei, se ei voi korvata näitä todellisia ja oikeutettuja äh, neuvotteluja, äh, neuvotteluja jäsenyysneuvottelujen aloittamiseksi. Me pyrimme saamaan konkreettisia tuloksia aikaan Kööpenhaminan kriteereistä. Sama koskee myös komission suosituksia jotka äh, näkyvät myös tämän, päivän, tämän vuoden eteenpäin raportista äh, meidän maamme tilanteesta. Me pyrimme keskittymään moniin alueisiin, jotka vaativat sitten pitkän ajan. Toinen asia, joka on äärimmäisen tärkeä, on meidän suhteemme naapureihin – on tämän keskeistä maan kehityksen kannalta, koska maantieteellisesti me olemme keskellä Balkania. Ja tämä kehitys myös riippuu, minkälaiset yhteydet meillä on naapurustoomme meidän monietninen eh, yhteiskuntamme heijastelee näitä kulttuurilinkkejä meidän naapureisiimme. Me haluamme rakentaa kumppanuussuhteet naapureihin. Ne ovat, vaikeita aikoja. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä kahdenkeskisesti alueellisesti ja myös YK ja Naton puitteissa, jotta voisimme taata turvallisuutta meidän kukoistuksemme. Ja me pyrimme tekemään vielä enemmänkin tulevaisuudessa. Me olemme varmistaneet raja-asiat, me olemme myös puhunut demokraatioalueista. Tämä saattaa kuulostaa oudolta, mutta Balkanilla tämä on hyvin tärkeää. Tärkeä, me olemme myötä vaikuttaneet turvallisuusasioihin alueelle, me olemme antaneet eh, prioriteetin eh, näille yleiseurooppalaisille eh, liikennekäytäville ja me pyrimme kehittämään rajat ylittävää yhteistyötä, me pyrimme avaamaan uusia rajoituspaikkoja kaikkien naapureiden kanssa. Mitä taas tulee suhteisiin Kreikkaan, haluan nyt olla selväsanainen tässä. Meidän toivomuksemme on, että saataisiin ratkaista tämänsä Euroopan unionin tasolla ja yhdessä Kreikan kanssa. Me pyrimme kehittämään keskistä yhteistyötä ja kehittämään, kehittämään, pyrimme kehittämään keskinäistä luottamusta ja uskoa ja tuorein Kreikan ehdotus yhteistyömuistioksi näistä nimistä siitä käsitellään hyvässä uskossa. YK-tasolla ja me olemme sitoutuneet siihen, että pyrimme löytämään hyvän ratkaisun, joka kunnioittaa demokraattisia periaatteita ja kansainvälisiä oikeudellisia puitteita, jotka on hyväksytty YK päätösalaisemmissa Me, tämä tuorein tuomio kansallisesta tuomioistuimesta meidän pitäisi ymmärtää tämä kehys, johon me pyrimme tietenkin Euroopan unionin puitteissa. Tässä on kysymys demokratiasta, ihmisoikeuksista ja, ja oikeusjärjestyksestä. Me ymmärrämme, että meillä on yhteinen etu Bulgarian kanssa. Meidän pitäisi jättää historia, historia historioitsijoille ja uskon, että meillä on jo oikein hyvät oikeudelliset puitteet kehittääksemme yhteisiä suhteitamme ja yhteisiä projekteja, jotka paremminkin yhdistäisivät meidän kansamme. Me olemme aina valmiita olemaan mukana ja tämä on viesti bulgarilaisille ystävillemme, kuten myös kaikilla niille, jotka tukevat äh, tätä laajentumista Euroopan unionissa. Kansalaisyhteiskunta ja media on, ovat hyvin tärkeässä asemassa keskeisen luottamuksen ja kunnioituksen luomisessa. Päätös jäsenyysneuvottelujen avaamisesta tulee olemaan ensimmäinen suuri päätös Makedoniasta, <clears throat> joka tullaan tekemään sen jälkeen, kun Bulgariasta tuli jäsen EU-ssa. Me uskomme ja odotamme, että hyvänä naapurina ja maana, jonka kanssa me haluamme olla hyvissä suhteissa, niin tämäkin varmasti vahvistuu. Haluamme myös painottaa sitä, että mitä Kosovo on tehnyt alueellisen yhteistyön saralla. Se on ollut myös puheenjohtajana Kaakkois-Euroopan prosessissa, yhteistyöprosessissa, joka on keskeinen osa tuossa osassa Eurooppaa. Nyt on niitä joita me pyrimme saamaan, on maita, jotka eivät ole tässä Euroopan klubissa mukana, me pyritään saamaan mukaan tuohon Kaakkois-Euroopan yhteistyöfoorumiin. Ja tämä varmastikin on tulee olemaan sellainen tekijä, joka voi myötä vaikuttaa alueelliseen vakauteen ja kukoistukseen, niin uskonkin, että varma ja turvallinen ja kukoistava Eurooppa on ehto myös samanlaiselle Balkanille, ja tämä on yhteinen tavoite meidän eurooppalaisten ystäviemme kanssa. Ja painottaisin myös, että jäsenyys Euroopan unionissa on vahva ja uudistava tekijä. En usko, että Makedonia on tässä asiassa mikään poikkeus tai ainoa tapaus. Varmasti käytännössä kaikki jäsenmaat ja ehdokasmaat ja mahdollisesti ehdokat, ehdokasmaat voivat sanoa samaa. Vahvasti uskon, että, että jäsenyysneuvottelujen avaaminen tulee vaikuttamaan moninkertaisesti positiivisesti. Se tulee antaa, antaa potkua meidän talouden ja yhteiskunnan kehitykselle se tekee uudistuksista dynaamisia ja vahvempia ja se myös vaikuttaa erittäin myönteisesti, ei pelkästään Makedoniaan, vaan myös koko alueeseen. Niin ikään se lisää Euroopan integraatio, äh, integraatiota Balkanilla ja edelleenkin painotamme EUn uskottavuutta sen laajentumispolitiikassa. Olen vakuuttunut, että varmastikin se loisi suotuisen ilmapiirin kahdenkeskisille keskusteluille Kreikan kanssa, jotta saataisiin voittaa, voitettua nämä Kreikan ja Makedonian väliset nimikiistat. Tämä on aika uuteen rakentavaan yhteistyöhön ja strategiaan. Joskus me olemme havainneet myös kriisihallintotyyppisiä päätöksiä, mutta nyt on korkea aika keskittyä strategiseen ajatteluun silloin, kun tehdään päätöksiä laajentumisasioista. Yksi asia voidaan vahvistaa eilisin, entisistä kokemuksista, nimittäin se, että esteet eivät yleensä luo myönteistä ilmapiiriä, jolla saadaan ratkaisuja aikaan kahdenkeskisissä eroavaisuuksissa. Pikemminkin päinvastaista on kysymys. Euroatlanttisen yhteistyö historia ja laajentumishistoria osoittaa, että jäsenyysneuvottelujen konteksti helpottaa kahdenkeskisten avointen asioiden ratkaisua. Ja tällaista me tarvitsemme erityisesti kriisiaikoina Euroopassa. Uudet jäsenyysneuvottelut ja esimerkiksi nimineuvottelut YK-valvonnassa voivat sujua rinnakkain. Ja tämä olisi varmasti kaikki osapuoli hyödyttävä prosessi Eh, me olemme erittäin kiinnostuneita siitä, että saamme voitettua nämä mielipideerot nimestä, jotka ovat aiheuttaneet melkoisia esteitä tuolle integraatioprosessille. Ja minusta on, on tämä selkeä viesti koko alueelle, että me emme halua est, tehdä esteitä. Me painotamme sitä, että että me tarvitsemme alueellista vakautta ja kukoistusta ja yhteistä tulevaisuutta. Makedianalla ei ole vaihtoehtoa kuin jatkaa tietä kohti eu jäsenyyttä. Ja tämä tie on, sitä, on, sitä on rakennettu viime vuosina. Tämä on sellainen tie, jos, joka saa erittäin vahvan tuen koko maassa ja koko kaikissa maissa meillä on yleistä tuk, laajaa tukea Oikeastaan 1 prosenttia kansalaista tukee tätä, tätä linjaa. Näin olemme rakennamme tätä tietoa konsensuksen hengessä. Tämän vuoden Euroopan komission arvio on antanut vedonnut uudestaan kaikkiin jäsenvaltioihin, että jäsenyysneuvottelut pitäisi avata. Ja minusta on, voin hyvin sanoa, että kaikki jäsenvaltiot – kuten myös Makedonian kansalaiset jakavat samoja, ovat samalla kannalla. Jotkut sanovat, että tämä ei ole oikea hetki laajentumiselle, tämäkin on tullut esille epävirallisesti virallisesti. Olemme täysin tietoisia vaikeuksista talouskriisin seurauksena Euroopassa. Te olette kuitenkin, se on oikeastaan osa sisämarkkinoita. Tämä näkyy taloudessa ja politiikassa. Mutta paras investointi tällaisena vaikeina aikoina on jatkaa Euroopan unionin laajentumisprosessia Makedonian ja Balkanimaiden kanssa. Ja uskonkin, että milloin tahansa joko silloin kun jotain voidaan tehdä, niin on syytä tehdä järkeviä päätöksiä. Tämä on investointi Euroopan vakauteen, kukoistukseen ja kestävään kehitykseen. Nobelin rauhanpalkinto painottaa EUn roolia prosessien loppuun Euroopan yhdentymisen puolesta, ja uskon, että Makedonia voi myötä vaikuttaa tähän osana Euroopan unionia. Ja EUn jäsenyys, jäsenyys Balkanin alueella on tärkeä myös EUn uskottavuuden kannalta paikallisesti ja globaalisti koska jos EU ei pysty toimimaan paikallisesti, niin ja sen välittömässä naapuruudessa silloin vaarana on, että se heikentää sen mahdollisuuksia toimia globaalisti. Me Balkaneilla, meidän täytyy tehdä uudistuksia, ei mitään vaihtoehtoa ei ole, mutta minä vahvasti uskon, että EU pitäisi toimia tähtäämällä jäsenyyteen perusta, ja tässä täytyy tukeutua maan omiin tuloksiin. Tämä on tullut esille edellisilläkin kierroksilla että sitten kun tämä tapahtuu, joo, että niitä vaikuttaa logisesti paikan päällä. Ja EUn, EUn lainsäädäntöpolitiikka vaikuttaa myönteisesti tuolla alueella ja tämä voi viedä eh, koko aluetta lähemmäksi EUta. Ja kuitenkin tässä hyödytään niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Silloin kun ne jäsenyysneuvottelut aletaan Makedonian kanssa joulukuussa, niin silloin uskon, että Kreikka tukee vahvistumis- laajentumispolitiikkaa ja tämä antaisi oman panoksensa Euroopan perspektiivin elvyttämiseksi tuolla alueella. Ja tällä voidaan elvyttää vuoden 2014 agendaa joka on yksi prioriteetti. Haluan lopettaa siteraamalla entistä englannin pääministeri herra Churchill, suuruuden hinta on vastuu. Tämä hintaa koskee halukkaita jäseniä ja myös muita. Me olemme sitoutuneita luomaan sellaisen ympäristön, että pääsemme eteenpäin tässä prosessissa ja me uskomme, että joskus sitten voimme vahvistaa, että olemme tehneet oikean päätöksen. Meillä on yhteinen vastuu, niin kuin meillä on myös yhteinen tulevaisuus. Ja minä vahvasti uskon, että Euroopan yhdentymisprosessin jatkaminen, siitä hyötyvät sekä Makedonian kansalaiset että Euroopan unionin kansalaiset. Paljon kiitoksia. Pysäytän ja jätänkin tilaa ja aikaa teidän kysymyksillenne ja kommenteille. Kiitoksia. Thank you, Minister Poponski. I pass the floor to... Kiitos oikein paljon ministeri Paposki. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja Shatsi Makakis, valtuuskunnan puheenjohtaja. Kiitos paljon puheenjohtaja myös minun puoleltani sekä valikunnan puheenjohtajana. Kiitos hyvästä yhteistyöstä ministeri Paposkelle. Haluaisin suurlähettilästä kiitellä myös. Me teemme hyvää yhteistyötä. Onnittelut ensinnäkin teille. Hyvin ammattimaisesti esitittekin tilanteen ja teidän tapanne on hyvin ammattimainen, miten talous- ja rahoituskriisin aikana vastustelette kriisiä. Todella merkittävän hienoa työtä. Erityisen tärkeänä pidän sitä, että kansalaiset 90 prosenttisesti vielä haluavat pysyä tiellä Eurooppaan. Tämä on todella hieno asia ja suuri ero suhteessa tuntemuksiin monissa EUn jäsenvaltioissa. Se on selkeästi sanottava. Tämä varmasti liittyy teidän politiikkanne myös. Me olemme tyytyväisiä uudistusten edistymiseen. Tämä näkyy myös meidän mietinnöistämme, meidän keskusteluistamme. Vähän aikaa sitten kävimme keskustelua komission kanssa. Me jatkuvasti saamme hyvän vastaanoton, kun käymme tapaamassa Sabranin kollegoita. Ja tuo korkean tason liittymisvuoropuhelu on tärkeä asia. Se ei sinänsä korvaa jäsenyysneuvotteluita, mutta tämä korkean tason vuoropuhelu kuitenkin on huolehtinut siitä, että tapahtuu dynaamista kehitystä hyvässä hengessä EU-ssa ja teidän puolellanne myös. Ja haluaisin tässä Roa Rivin varapääministerin mainita erikseen, kun hän on hyvin sitoutunut tähän prosessiin. Totta kai haasteita on edelleen, niitä ei pitäisi jättää mainitsematta. Huomioimme edistyksen oikeusvaltion periaatteiden osalta, mutta paljon on edelleen tehtävänä oikeuslaitoksen hallinnon uudistamisessa, mutta viime vuonna juuri on merkittävää edistystä tapahtunut korruption vastainen taistelu – vaatii vielä paljon lisätyötä. Mutta ei tämä ole mikään ilmiö, joka liittyy ainoastaan teidän maahanne. Sitten media, lehdistön vapaus, tilanne oli vuosi sitten hyvin hankala. Me keskustelimme tilanteesta hyvin avoimesti. Avoin vuoropuhelu kanssanne on johtanut pöydän pöydän keskusteluihin. Ja varapääministeri Loarivi on tässäkin ollut hyvin sitoutunut työhön ja olemme iloisia voidessamme todeta nyt, että Pöydän pöydän keskustelut, jossa oli hallitusten edustajia ja tiedotusvälineiden edustajia, ovat johtaneet siihen, että saatiin edistystä. Ohrit-sopimuksesta puhuitte. Tämä on meille tärkeä asia, kun arvioidaan sitä, miten eri kansanryhmät toimivat keskenään. Vuonna 2012 tänä vuonna siis on ollut merkittäviä tapahtumia joita ei pitäisi nyt lähteä ylitulkitsemaan, mutta ei niitä saa unohtaakaan. Eri etnisten ryhmien välillä on ollut väkivaltaisiakin selkkauksia. Viime lauantaina esimerkiksi poltettiin lippuja. Tämä on todella aina sellainen viesti, että Ohrid sopimus ja sen täytäntöönpano on nyt todella asia, jota on pidettävä tiukasti silmällä. Pari huomiota naapurisuhteista. Totta kai ratkaisematon nimikysymys on edelleen este. Vähän aikaa sitten oli kirjeenvaihtoa teidän välillänne ja kolleganne Atenassa. Tämä on tärkeä alku. Mutta nyt pitäisi todella käyttää mahdollisuutta hyväkseen ja pyrkiä sama lopputulos tässä konfliktissa. Sitten naapurussuhteet Bulgariaan. Tässä toteamme, että siellä on ilmapiiri muuttunut. Valtuuskunnassamme ja täällä valiokunnassa nämä suhteet ovat edelleen hankalat Bulgariaan ja siksi toivoisimme, että voitaisiin vähän enemmän panostaa siihen, että Bulgarian kanssakin vuoropuhelu koko ajan edistyisi paremman integraation suuntaan. Takapakkia ei saa ottaa. Kiittäisin Richard Howittia esittelijää, jonka kanssa olemme aina voineet tehdä erittäin hyvää yhteistyötä. Hän on matkustanut alueella paljon ja hän myöskin tukee laajentumisprosessia voimakkaasti. Teillä on läheinen kumppani siinä. Kiitos tästä läheisestä yhteistyöstä. Kiitos puheenjohtaja. Yes, colleague, we are... niin, kollegat, nyt tässä on alle 25 minuuttia kysymyksiä ja vastauksia varten. Täällä on niin monta puheenvuoropyyntöä, että pyydän teitä puhumaan lyhyesti. Ensimmäinen listalla on Franca, olkaa hyvä. Presidente, eh, bienvenido ministro Puheenjohtaja, tervetuloa teille, herra ministeri. Olemme panneet merkille edistyksen vielä avoina olemissa kysymyksissä, hallinnon uudistuksessa, tuomioistuinlaitoksen uudistuksessa. Te tiedätte hyvin, mikä on parlamentin kanta. Me olemme tietoisia komission kertomuksesta edistyksen suhteen. Juuri hetki ennen teidän saapumistanne keskustelimme Yhdysvaltain suurlähettilän kanssa maailman kriisipisteistä, muun muassa Gaasasta, lähi rauhasta, Egyptin tilanteesta, ydin asekysymyksistä Iranin kanssa. Oikeastaan minulla nyt ei ole niinkään kysymystä, vaan pikemminkin kommentti esitettävänä. Miten mantereellamme, nyt kun meillä on näitä huomattavia haasteita edessämme, e- emme voisi päästä sopimukseen tällaisessa kysymyksessä kuin, kuin mitä nimikysymys on? Te totesitte, että vuoropuhelun kautta löydetään ratkaisuja, mutta aina tarvitaan myös hyvää tahtoa. Kreikka unionin jäsenvaltiona varmaankin suhtautuu niin, että ratkaisu voitaisiin löytää. Minusta tämän konfliktin ratkaisulle pitää määritellä jonkinlainen määräaika. Se on ollut olemassa jo aivan liian pitkään. Meillä on strategisia intressejä EUlla ja myös teidän, teidän maallanne. Täytyy huomioida myös Kreikka Euroopan unionin jäsenvaltiona. Tämän ajatuksen haluaisin jäävän teidän mieleenne, herra ministeri. Aina me olemme voineet löytää ratkaisuja, ja toivottavasti tähänkin löydetään ratkaisu. Se on ollut aivan liian pitkään olemassa oleva rat- ongelma. Please, the floor. Edustaja Hauit, teillä on puheenvuoro. Much, uh, indeed. Paljon kiitoksia. On aina mukava nähdä. Herra Poposki, täällä valiokunnassa tapaamme säännönmukaisesti ja kuten edustaja Shachimakaksis ystävällisesti sanoi, me tapaamme usein, tapaan monia kyseessä maassa säännöllisesti ja mukava näin on tehdä. Puheenjohtaja on pyytänyt tämän puheenvuorot lyhyesti, joten minä haluaisin vain antaa tukeni, joka heijastelee täysin vuotista mietintöä, niin toivon, että neuvosto voi aloittaa neuvottelut, asettaa päivämäärän Totta kai edustaja Salafranca tänä vuonna komission jäsen Fyyli on pyrkinyt esittämään toisenlaista lähestymistapaa sanomaan, että tämä voitaisiin ehkä ratkaista ihan varhaisessa vaiheessa jäsenyysneuvotteluita, eikä välttämättä ennen neuvotteluiden alkamista. Henkilökohtaisesti tuen voimakkaasti tuota ja toivon, että tekin voitte antaa tukenne samoin. Tämä vastaa osittain tuon esittämäni kysymykseen. Kuuntelin tarkkaan ulkoministeri Poposkia ja hän todella puhui sydämestään EU-laajentumisen puolesta. Tämän pitäisi olla meidän asiamme vielä enemmän kuin teidän. Mielestäni meidän pitäisi esittää tätä ei niinkään ja sen ehdokkaiden. Kiittelisin ystäväni kollegani Koppa, joka oli esittelijä ja hän käsitteli teidän maatanne hyvin periaatteellisesti puhui siitä, että kahdenväliset kysymykset eivät saisi haitata laajentumista jäsenyysneuvotteluita. Me äänestimme kaikki hänen mietintönsä puolesta. Hänellä oli hyvä, peria- hyvä periaatteellinen kanta tässä, joten todella kiittelisin häntä tästä. Ja kysymykset kolme lyhyesti. Korkean tason laajentumis- täysennyysvuoropuhelu on varmasti antanut uutta toivotta maille, mutta oman käsitykseni mukaan tämä on lyhden aikavälin nopeuttava tekijä. Onko ulkoministeri samaa mieltä siitä, että nyt ehkä ääni on toisenlainen kuin 12 kuukautta sitten, mutta ehkä tämä ei voi jatkua ikuisesti ja siksi joulukuinen päätös on niin tärkeä tänä vuonna. Toiseksi, herra Poposki, Carl Bildt, Ruotsin ulkoministeri, kävi ja sanoi monet samat asiat, joita edustaja Salafranca ja sitten otti kontrastiksi Länsi-Balkanin maita, joissa on edelleen konflikteja ja väkivaltaa edelleen uhkana. Ja hän pohti julkisesti sitä, että pitääkö väkivaltaa olla ennen kuin EUn jäsenvaltiot todella lähtevät puuttumaan näihin tilanteeseen. Ymmärrän kovasti Carl Bildtin kantoja ja pyytäisin vain ministeri Poposkia ottamaan kantaa siihen, miten hän ja kollegat reagoivat tähän julkilausumaan. Ja tuoreessa kokouksessa pääministerin kanssa ja ministeri Poposkin puheenvuorossa tänään puhuttiin siitä, että ollaan valmiita tekemään enemmän tulevaisuudessa. Yhteisymmärrys muistio Bulgarian kanssa, paremmat suhteet, on valmis sitoutumaan enemmän. Näin puhuttiin ja kuulen kyynisiä ääniä Brysselissä, joiden mukaan tällaiset sovintotoimet, joita on esitetty, ovat sellaisia, että päästään nyt joulukuuhun ja sitten tämä tehdään taas täyskäännös. Pääministerin ja ulkoministeripuolelta on esitetty, että tämä sovinnollinen lähestymistapa jatkuu ja toivon, että tämä saadaan myös pöytäkirjaan hänen vastauksessaan minun kysymykseni. Kiitos. This is Koppa. Thank you. Koppa. Uh, I want to welcome... Uh, Kiitoksia. Kovasti haluan toivottaa teille tervetulleeksi, Arvo Poski. On mukava nähdä teidät täällä jälleen. mukava kuunnella teitä täällä valiokunnassa. Minun kysymykseni koskee <clears throat> asian, jonka mainitsitte, Kreikan ehdotus uh, yhteisymmärrysmuistion laatimiseksi haluan eh, teidän niin te ymmärsitte sen, että on luotava hyvää uskoa ja luottamusta ja, ja naapurussuhteita Kreikan kanssa, <clears throat> mutta ei kuitenkaan ole kovinkaan selvä ja halusin nyt selvennyksen teitä. Hyväksyttekö te tämän Kreikan ehdotuksen? Jos näin on, niin milloin te odotatte neuvottelujen alkavan? Ellette sitten hyväksy Miksi te ette hyväksy Kreikan ehdotusta? Ettekö usko, että tällaisen muistion allekirjoittaminen Atena ja Skopien välillä, eikö se loisi myönteistä ilmapiiriä, joka auttaisi nimi kiistan ratkaisemisessa? Totta kai tietenkin tämä tapahtuu YK suojeluksessa. Kiitoksia. Herra Kirilov. Um, I have uh, two questions. Minulla olisi kaksi kysymystä ja myös kommenttia. Hiljan tapasin teidän entisen ministerikolleganne ja muutama vuosi sitten, noin viisi vuotta sitten, kysyin häneltä tässä valiokunnassa, että miksi on tällaista ää, vaikeutta hyväksyä makedonialaisten työntekijöiden rinnalle bulgarilaisia työntekijöitä. Siellähän on kroatia, serbialaisia, saksalaisia yhtä lailla. Kysyn teiltä, kuinka pitkään ajattelee, että nämä menneisyyden jäänteet vielä ovat olemassa ja, ja valloilla. Ihmisiä todella vainotaan muun muassa oikeuslaitoksen parissa. Noin viikko sitten meillä oli konferenssi. Me puhumme nyt tuoreesta menneisyydestä, historiasta, emmekä mistään antiikin ajoista, vaan puhumme henkilöstä, joka on matkustellut ympäri maailmaa ja on kirjoittanut bulgarian kielellä kirjeen. Ja nyt tätä pidetään provokaationa. Nämä toimet oikeastaan ovat ristiriidassa kaikkien teidän lausuntojonne kanssa. Toivoisin saamani vastauksen näihin. Mr. Kovacev. Yeah, Kovacev. Господин министer, добре дошли в нашата комисия. Аз ще се спра наистина само... Niin, puheenjohtaja, herra ministeri, tervetuloa tänne meidän valiokuntaamme. Haluan, haluan keskittyä hyviin suhteisiin Bulgarian kanssa. Bulgaria on aina tukenut Makedonian tietä kohti Euroopan unionin integraatiota, mutta tärkeää on tämä ongelman ydin. Ja siksi meidän pitäisi ottaa historiassa kiinni. Aina vuoteen 1944 asti käsitteet Makedonia ja Bulgaria olivat synonyymejä. Vasta sen jälkeen kommunistinen, kommunistinen internationaali teki yrityksen erottaa nämä kansakunnat toisistaan, ja se onnistuikin. Ja toivon, että, että syrjintäpolitiikka ja suvaitsemattomuuspolitiikka Skopiossa, joka tällä hetkellä vallitsee siellä, todellakin päättyisi. Te sanoitte, että ette tietäisi mistään bulgaarialaisten syrjinnästä tuolla Makedonissa. Minä kehotan teitä tapaamaan näitä ihmisiä ja puhumaan heidän kanssaan. Te pelkää, että siellä pelätään, että siellä pelätään, että jos sanon olen onneton bulgarialainen, niin se ei, se ei vie eteenpäin. Esimerkiksi Virolas Renski, hänet tuomittiin aivan tällaisessa prosessissa, joka oli ihan tyhjästä nyhjästy. Ja hän, hän oli sanon, syy oli se, että hän sanoi, että hän on makedonilainen, hän Makedonissa asuva bulgarialainen. Ja, ja kommunisti, Titon kommunisti Jugoslavian ja nykyisen Skopien ideologian välillä ei ole suuttakaan eroa, ja se on kovasti ikävä asia. Bulgariasta, Bulgaria ei estä Makedonian etenemistä kohti Euroopan unionia, mutta mutta se, mistä minä puhun, ovat sellaisia kysymyksiä, joita ei voi, niitä ei voi ratkaista Sofiassa eikä Brysselissä. Te sanoitte, että, että annetaan historia historiakirjoittajille, mutta sitähän te juuri ette tee. Te käytätte historiaa hyväksenne, jotta tällainen kansallinen identiteetti syntyisi, joka on oikeastaan provokatiivinen suhteessa bulgarialaisiin. Sitten lopuksi teidän edustajanne sanoi jotakin kielteistä äskettäin Makedoniasta tai Makedonian äh, naapurivaltioista, jotka ovat äh, EUn jäseniä. Oletteko te samaa mieltä tämän lehdistöedustajanne kanssa ja mitä te mieltä olette tällaisen sopimuksen allekirjoittamisesta 1999 äh, julistuksen osalta? Onko kysy- kysymyksiä? Jos tota, kysymyksiä tulee liikaa, niin vastauksia ei saada. Sitten Rova Fajon ja Lunacek. Ki, please be swift. Mr. Mrs. Fajon. Fajon. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri Poski teidän puheenvuorostanne. En totta kai voi käsitellä yksityiskohtia. Olemme kuulleet monia seikkoja säästetään aikaa ja toivon, että pidätte lupauksenne suhteessa Bulgariaan. Toivon, että ensi vuonna ollaan jonkinlaisella vedenjakajalla tässä nimikiistassa Kreikan kanssa. Kollegat ovat maininneet jo korruption. Minä haluaisin käsitellä hieman toista aihetta. Nimittäin turvapaikanhakijoita, jotka lähtevät Makedoniasta. Kysymykseni on seuraavanlainen. Mikä on teidän hallituksen toimintalinja niin, että voitaisiin uusia turvapaikanhakijoita ja heidän tulvansa rajoittaa. Niin kuin tiedätte, EPP keskustelee tilapäisestä jäädyttämisestä turvapaikkajärjestelmässä ja EUn nykyjärjestelmästä. Jäsenvaltiot voisivat vaatia Serbialle, Makedonialle ja Bosnia-Herzegovinalle tällaista tilapäistä jäädyttämistä. Sikäli niin kuin minä tiedän, niin kyse ei ole pelkästään vähemmistöjen edustajista, vaan myös nuorista, joilla ei koskaan ole ollut työpaikkaa, jotka katsovat, että löytävät sitten työpaikan ulkomailta. Mitä te voitte tehdä matkailutoimistojen asiassa? Edelleenkin siellä myydään lippuja ja autetaan ihmisiä muuttamaan länteen. Miten me lännessä voisimme toimia, jotta tätä uusien maahanmuuttajien tulvaa teidän alueeltanne voitaisiin jollain tavalla rajoittaa? Jotkut maat eivät vieläkään ole mukana tässä yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä. Kenties Saksa ja Ruotsi voitaisiin ottaa mukaan, jotka edelleenkin ovat ulkopuolella, niin että nekin käyttäisivät tätä järjestelmää. Haluaisin kuulla tästä näkemyksenne. Kiitos. Thank you, President. Also welcome. Kiitos puheenjohtaja myös oman ryhmäni puolesta. Pyydän toivottaa teille tervetulleeksi tänne kokoukseen julkisesti koska tietenkin meidän ryhmämme tukee, on, me olemme jo pitkään tukeneet ja suosineet näitä neuvotteluita, jäsenyysneuvotteluita. Me pahoittelemme kovasti sitä, että tässä on rajarrutettu Kreikan toimesta. Ja minä todellakin toivon, että, että tästä ei tule samantyyppistä Bulgarian suunnasta, koska koska nämä kahdenkeskiset suhteet ja ongelmat siellä ja jäsenvaltiot jarruttavat toisten neuvottelujen aloittamista, se ei todellakaan ole Euroopan unionin hengen mukaista. Haluan puuttua kahteen asiaan. Teidän kanssanne yksi on, täällä mainittiin aikaisemminkin kymmenen vuotta tämän ogrit sopimuksen jälkeen edelleenkin on tämä tilanne teidän maassanne ei ole niin hyvä kuin pitäisi olla. Meillä oli, pitäisi nähdä paljon tilanteen kohennusta tuossa asioissa. Ja tällä pitää olla edellytykset. Ja, ja tämähän tehdään. Äh, Esimerkiksi on kysymys äh, lapsia, lasten ja nuorten saamista, saamasta avusta. Mitä voidaan tehdä lasten tarhatasolla äh, ja, ja, ja peruskoulutasolla, ja paikallistasolla ja kansallisella tasolla, jotta saataisiin enemmän tämä monietninen koulu ja koulutusjärjestelmä ja mitä tehdään, ja myös kirja, kirja, koulukirjojen, historiakirjojen tasolla, jos te haluatte kehittää puhtaasti makedonisen identiteetin, niin <clears throat> kaikki siellä elävät entiset ryhmät, ne ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Ja toinen kysymys koskee näitä seksuaalivähemmistöjä, <clears throat> valitettavasti Makedonia on on tämä seksuaalisen suuntautumisen ottanut pois lainsäädännöstään ja siellä on myös hyökätty lesboja ja homeja vastaan. E, mitä teidän hallituksenne tekee, jotta saataisiin tukea ja tehtäisiin jotain homofobiaa vastaan? Esimerkiksi naapurimaan Montenegro on tässä mennyt eteenpäin. Minusta on äärimmäisen tärkeää, että kansalaiset voivat elää ilman pelkoa. Kiitos. Sitten kisokiennossa. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paljon puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti. Kolme kysymystä. Kansalaisten rooli on hyvin tärkeä yhteiskunnissa demokratian vahvistamiseksi ja yhteyksien luomiseksi eri kansaryhmien eri maiden suuntaan. Onko teillä jonkinlaisia suunnitelmia, että voitte tukea – maassanne kansalaisyhteiskuntaa ja hyvin tärkeää on aihe, jonka otitte esiin ennen jäsenyysprosessia. Minkälainen strategia teillä on ympäristön suojelun kannalta ajatellen EUn ympäristöpolitiikan puitteita? Ja sitten kolmanneksi, totta kai Kreikka on tehnyt virheitä, kun on pyritty esimerkiksi löytämään teille sopivaa nimeä Onko teillä nyt aikatauluajatuksia siitä, mihin mennessä todella voitaisiin selvittää se, onko yhteinen nimi hyväksyttävissä? Onko teillä yhteisiä suunnitelmia tässä? Kiitos. Mrs. Nenski. Rouva Nenski, minuutti, yksi minuutti. Kiitoksia. Voin puhua lyhyesti. Bulgarian ollessani Bulgariassa ministerinä, niin allekirjoitin aikoinaan sen yhteisen julistuksen. <clears throat> Ja minä myös tunnen Makedonian varsin hyvin. Ja kysyisinkin ministeri Poposkilta, onko hän henkilökohtaisesti aktiivinen sen suhteen, että suhteita Bulgariaan saadaan parannettua, jotta ne oikeudet, joita, jo, joilla Makedonian kansalaisuuden omaavilla bulgarilaisilla on samat oikeudet, että niitä kunnioitetaan. Olen samaa mieltä Rova Lunatsekin kanssa, jos kaikki jäsen, Euroopan unionin jäsenvaltiot, jos kaikki Balkanin maat halusivat tulla Euroopan unionin jäsenmaiksi, niin siellä ongelmia syntyisi. Rova Lunacek, me toisaalta tiedämme, että Euroopan unioni on sitoutunut tiettyihin periaatteisiin ja sääntöihin. Ja nämä arvot, eurooppalaiset arvot, ovat meille hyvin tärkeitä. Ja, ja on normalisoitu. Superman. Superman. <laughs> Supermies täytyisi olla. Uh, Yritän ryhmitellä vastaukset. Enpä oikeastaan näe muuta ratkaisua tässä. No niin. Ensinnäkin nykyinen tilanne ja lisäarvo jos siirrymme neuvottelemaan jäsenyydestä tai sitten emme. Nämä optiot. Kysymykset ympäristöstä, kriteereistä, siitä mitä me voimme tehdä parantaaksemme naapurisuhteita ja niin edelleen, ovat teknisesti sidoksissa siihen, että laajentumisneuvottelut, liittymisneuvottelut ovat para, paras väline, joka meillä on käytössämme, niin että saamme muut asiat kehittymään oikeaan suuntaan aiemmissa laajentumisissa tämän tapaisia tilanteita on noussut esille. Se, että on jäsenvaltioita, joissa on täytynyt tietyt ehdot täyttää ennen kuin tiettyjä neuvottelulukuja on voitu avata, ovat olleet tässä ennakkotapauksena. Meillä on eurooppalaisia kriteereitä neuvottelulukujen avaamiselle. Ympäristöalalla tilanne on sellainen, että Meillä on vakautus- ja assosiaatiosopimus välineenä. Se allekirjoitettiin 10-11 vuotta sitten. Tässä muodossa on sitten ali valiokuntia, jotka käsittelevät eri aiheita, esimerkiksi oikeusjärjestelmää, oikeusvaltioperiaatetta, ympäristöä, taloutta ja niin edelleen. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että näissä alivaliokunnissa, komiteoissa ei ole keskusteltavaa, koska me emme ole vielä aloittaneet jäsenyysneuvotteluita, eli ei ole mitään esitettävää näille komiteoille. Ja toisaalta pitäisi huomioida se, mitä jäsenvaltioissa täytäntöön pannaan. Aloittakaamme siis neuvottelut jäsenyydestä. Se johtaa sitten seuraavaan vaiheeseen. No mikä on tämän tilanteen kestävyys? Eurooppalainen päätöksenteko on ollut oikeastaan äh, kriisihallintapohjaista. Eli syntyy kriisi, siihen pitää löytää ratkaisu ja sitten tilanne äh, ratkaistaan. Minusta laajenemiskontekstissa Balkanin olosuhteissa tarvittaisiin strategista ajattelua ja ennakointia. Toki paljon uudistuksia vielä vaaditaan. Tämä pitää paikkansa ja näin me teemmekin neuvottelujen yhteydessä. Mutta se, mitä me olemme saavuttaneet, mitä tuloksia olemme saaneet aikaiseksi oman statuksemme aikana, seitsemän vuotta ehdokkaana, neljä vuotta tässä neuvotteluvalmisteluissa. Tämä on lähestulkoon ihme. Kukaan ei ole onnistunut näin tällaisessa ajassa samoihin saavutuksiin. Eli ehdokasmaa, sitten aloitetaan neuvottelut, sitten on tietty ajanjakso. Tämä on se normaali menettely. Me olemme olleet niin hyvää ehdokas, että nyt vitsaillaan sitäkin, että ei tällaista ehdokasta ole vara menettää. Ja siitä voi, voi tulla myös este meidän tiellämme. Tarvitaan totta kai uudistuksia, mitä, mitä pidemmälle mennään. Sitten toinen seikka. eri etnisten ryhmien väliset suhteet alueellisesti. Oikeastaan näkisin tämän yhteydessä siihen kysymykseen, joka nousi esille eh, Bulgarian kansalaisten, Makedonian kansalaisten tiimoilta. Ainut tapa käsitellä asiaa on, on eurooppalaisesti käsittelemällä. Te teette päätöksiä Euroopan unionissa, tehdään päätöksiä, mitä kansalaisuutta itse kukin edustaa, eli samalta, samalta perustoilta kohdellaan kaikkia. Kun ajatellaan kriteereitä, niin Makedonian tilanne on kenties kaikista hankalin, huonoin. Mehän nimenomaan ponnistelemme tässä oikean suuntaan. Kaikkien kansalaisten kohtelu perustuu eurooppalaisille arvoille eikä voida enää sitten esittää tapauksia, joissa jotakin on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti kansalaisuuden perusteella. kaikkea pitäisi kohdella ansioittensa mukaan. Ei pidä yhdistää korruptiotapauksia vaikkapa rajat ylittävä rikollisuuteen ja, ja sitten toisaalta sen suhteen, kuka kuuluu mihinkin kansal- kansalaisuuteen. Eli täytyy tehdä selkeä ero asioiden välille. Tämä olisi kaikkien etujen mukaista. Mitä sitten voimme tehdä? taisin sanoa aika selvästi sen, että mitkä ovat keskittymistä vaativat alueet. Uudistukset ovat käynnissä. Tämän lisäksi yritämme puuttua esimerkiksi siihen, että Kreikasta on hankalaa, että on tällainen Makedonia-niminen maa siinä pohjois toisella puolella, ja se sen takia jumittaa meidän neuvottelujamme. Minusta ainut ratkaisu tähän olisi lähestymistapa, joka pohjautuu oikeusvaltion periaatteisiin. Meillä on väliaikainen sopimus vuodelta 1995. Siinä on päätöslauselma nimikysymykseen. Kaikkien pitäisi kunnioittaa näitä kriteereitä ja niitä pitäisi kunnioittaa ö, tasapuolisesti, ei valikoiden. Meillä on yhteisymmärryspöytäkirja, jossa mainitaan totta kai erilaiset painotukset, tämä on ymmärrettävä. Olemme vastanneet sellaisella tavalla, joka katsoo eteenpäin tulevaisuuteen. Emme halua jakolinjoja, mutta yhteisymmärryspöytäkirja haluaa ottaa huomioon molempien maiden näkökulmat ja heijastaa todellisuutta. Totta kai haluan korostaa sitä, että Makedonialla ei ole aluevaatimuksia. Kukaan ei halua rajoja muuttaa, ei, eikä Makedonia halua muodostaa minkäänlaista uhkaa kenellekään naapureistaan. Nämä ovat realiteetit alueella. Ja tämä realiteetti täytyy muistaa silloin, kun laadimme kirjeitä, allekirjoitamme sopimuksia ja välitämme viestejä toinen toisillemme. Olemmeko me sitoutuneita äh, suhteuksissa, suhteessa siihen, mitä olemme allekirjoittaneet ja mihin olemme sitoutuneet. Totta kai, onpa kyseessä sitten Kreikka tai kahdenväliset sopimukset, joita on allekirjoitettu aiemmin Bulgarian kanssa, taikka mitkä tahansa toimijat, jonka kanssa olemme kahdenvälisissä suhteissa. Tämä on tosiasia. Kun pidetään kiinni tästä säännöstä, niin kaikki avoin olevat kysymyksetkin voidaan helpommin ratkaista. Entäpä sitten avoin kysymys, joka on ollut avoin jo pitkään. Salafranka taisi nostaa tämän kysymyksen esille. Ensinnäkin kannusteet, se taitaa olla tärkein seikka. Jäsenvaltiona oleminen tarjoaa varsin hyvät lähtökohdat suhtautua hakijamaihin. Tämä on meidän tiedossamme ja se on tuotu myös tietoomme lukuisiin otteisiin. Makedonian kanta kannustimiin on se, että pitää totta kai ratkaista ongelmat, jotka ovat tällä NATO- ja EU-jäsenyystiellämme. Ne ovat hyvin korkealla esityslistalla, koska 90 prosenttia väestöstä, lähestulkoon kaikki sanovat, että he haluavat kuulua sekä NATOon että EU-hun, eli tässä olemme selkeällä vesillä. Jäsenvaltioiden Selkeä kantakin on tiedossa. Halutaan päästä eteenpäin neuvotteluissa sekä Naton että EUn kanssa ja totta kai huomioida aiemmin tehdyt sitoumukset. Tämä on se etu, joka meille tarjoutuu jäsenyyden kautta ja neuvottelujen kautta meillä on laajentumisprosessi, jossa molemmilla on etuja. Todennäköisyys sille, että pääsemme ratkaisuun, lisääntyy, jos saamme tämän nimikysymyksen ratkaistuksi. Tämä on meidän paras mahdollisuutemme, johon voisimme tarttua. Emme halua mitään oikoteita, mitään helppoa ratkaisua ei ole löydettävissä. 35 neuvottelulukua, avaaminen, sulkeminen, benchmarkit te parlamenttina voitte totta kai tehdä hakijamaan aseman hyvinkin äh, surkeaksi tässä mielessä. Eli tämä totta kai on aina jäsenvaltioiden äh, vastuulla ja niiden mahdollisuutena. Mutta täytyy toimia äh, arvioiden pohjalta, joita on tehty aiemmin. No sitten kommentti Karl Pilttiin liittyen, konfliktit ja niin edelleen. Tällaisessa päätöksentekoprosessissa on hyvin vaikeaa selittää kansalaisille. Totta kai tämä on helppoa ymmärtää Euroopan unionin toimielinten näkökulmasta. Helpointa olisi olla tekemättä mitään. Eli täytyy täyttää kriteerit, mutta en usko, että tämä on oikea tapa. Sen jälkeen, kun Makedonia on nyt ehdokasvaltiona, niin, niin nyt on todellakin oikea hetki saada tämä alulle. Meillä on myös lisää argumentteja, joita voimme käyttää päätöksen tukena. Sitten Kirilov, Kovacev, Neinskin, heidän kysymyksensä Makedoniaan liittyen ja bulgarialaisten vaino, Tito ja niin edelleen. En minä ole historian tutkija. Aivan suoraan sanottuna en halua käsitellä historiaa muissa kuin historiallisissa puitteissa. Meillä onkin se lähestymistapa, että historiaa pitää käsitellä äh, historian tutkijoiden parissa. Tässä vaiheessa tulkkaus loppuu. Tämä tiedoksi kuulijoille. I think in the Balkans we will hardly find two countries or two nations that will agree on all the aspects of the history.